Und wir haben jetzt zwei Aufgaben, die wir in wo dann Abstimmung ist. Aloitamme kokouksen. Meillä on kaksi äänestyslistaa äänestystä, jotka aloitetaan kello kymmeneltä. Nyt alamme käsitellä ensimmäistä esityslistan kohtaa. Esittelijä on Romano de Jorna Schiering. Saatte puheenvuoron. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kuten hyvät kollegat jo tiedätte, niin marraskuussa 2010 Euroopan komissio esitti direktiiviehdotuksen neuvostolle käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta. Tämä mietintö on jatkoa, tai siis tämä tiedonanto on jatkoa komission tiedonannolle vuodelta 2003 ja tuolloin komissio esitti kaksi ydinturvallisuus- ja jätehuoltodirektiiviä, direktiiviehdotusta. Kyse oli niin sanotusta ydinpaketista. Ja tuolloin paketti hylättiin ydinturvallisuutta koskeva direktiivi tuli uudemman kerran parlamentin keskusteluun ja edellinen parlamentti hyväksyi mainitun direktiivin. Nyt meillä on edessämme uusi direktiiviehdotus, joka liittyy käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon. Minkä vuoksi vuoden 2003 direktiivi sitten hylättiin? Kaikkein Tärkein kritiikki oli se, että direktiivissä ei otettu huomioon subsidiariteettiperiaatetta. Mm, mielipiteet menivät muutenkin ristiin. Jotkut sanoivat, että direktiivissä säädettiin yhteisestä investointijärjestelmästä. Jäsenvaltiot ajattelivat, että vaatimukset tällaisten toimien rahoittamiseksi olivat liian tiukkoja. Toinen asia, jota ei otettu hyvin vastaan, oli se, että direktiivissä kaavailtiin aika selkeitä takarajoja jätteiden käsittelyfasiliteettien Ähm, perustamiseksi. Takaraja oli vuonna 2018, eivätkä kaikkein edistyneimmätkään maat, nimittäin Suomi muun muassa, olisi voineet saavuttaa tätä tavoitetta. Toinen ongelmakohta olivat tutkimukset, tarkastukset, siis komission kansallisille sääntelijöille tai hallinnoijille sälyttämät tarkastukset. Jäsenvaltiot olivat sitä mieltä, että tällä tavalla subsidiariteettiperiaate tuli rikko, sitä vastaan tultiin rikko, rikkoneeksi. Pakettia ei siis otettu kovinkaan hyvin vastaan, sitä ei hyväksytty, mutta mielestäni tilanne on nyt parantunut. Paljon on käyty keskustelua näistä asioista ja keskustelut ovat vahvistaneet sen, että direktiivi, joka koskee käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa, on välttämätön erityisissä työryhmissä käsiteltiin tätä te- kysymystä ja siellä tultiin samaan tulokseen. Ja nyt haluaisin sanoa muutaman sanan työmetodista. Tehän tiedätte, että tämä direktiiviehdotus perustuu Euratom-sopimukseen ja tästäpä syystä. Tästä syystä se siihen no, sovelletaan konsultaatiomenettelyä. Parlamentilla on siis neuvoa antava rooli, mutta minä ehdottaisin, että me laatisimme mietinnön ja laittaisimme siihen tarkistuksia ikään kuin kyse olisi lainsäädäntömietinnöstä. Ehdotan siis, että mietinnöstä keskusteltaisiin 31. maaliskuuta. Eilen esitin varjoesittelijöilleni koko aikataulun Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että kesäkuussa ensin toisessa täysistunnossa suoritettaisiin äänestys. Unkari puheenjohtajavaltiona on kuitenkin kysynyt meiltä, voitaisiinko tätä aikaa, päivämäärää aikaistaa, koska Unkari puheenjohtajavaltiona toivoisi voivansa keskustella direktiivistä oman puheenjohtajakautensa aikana ja saada myös koko menettelyn päätökseen. Minun on myös kuultava varjoesittelyä esittelijöitä ja puheenjohtaja Roilia. Haluaisin tietää, olisiko mahdollista aikaistaa äänestystämme myös ITRE-valiokunnassa. Eli 26. toukokuuta asemasta keskusteltaisiin jo 9. toukokuuta ja tällä tavalla kesäkuun täysistuntoon voitaisiin viedä tämä äänestykseen. Tämä tarkoittaisi sitä, että ITRE tarvitsisi yhden lisäkokouksen jotta se ehtisi keskustella näistä asioista. Mutta ehkäpä olisi hyväksi odotella hiukan ennen kuin teemme lopullisia päätöksiä, jotta voimme nähdä, mitkä ovat valiokuntamme kannat ja jotta voisimme selvittää perusteellisesti, kuinka paljon aikaa tarvitaan ratkaisujen tekemiseen. Meidän tulisi myös pohtia, kuinka paljon aikaa tarvitaan konsultaatioihin neuvoston kanssa. Tarvitsemme tehokasta yhteistyötä. Jos me teemme tehokasta yhteistyötä, niin silloin on mahdollista aikaista näitä päivämääriä. Mitään kuulemista ei järjestetä, koska kuulemistilaisuus on järjestetty jo joulukuussa. Sitten muutama sana itse direktiiviehdotuksesta. Tämän direktiivin tavoitteita oli kolme. Ensimmäinen tavoite on se, että kaikkien jäsenvaltioiden tulisi säätää ää, ähm, käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta. Toiseksi tällaisen ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kustannukset ovat sellaiset, että jätteen tuottajan täytyy maksaa viulut. Ja kolmas tavoite on se, että tulisi olla mahdollisuuksia puuttua asioihin siinä tapauksessa, että lainsäädäntöä ei asianmukaisesti täytäntöönpano jäsenvaltiossa. Sitten yksi huoli liittyy yhteisten energiamarkkinoiden kilpailukykyyn on pidettävä huoli siitä, että saastuttaja eli radioaktiivisen jätteen ähm, tuottaja on se, jonka täytyy äh, pitää huoli siitä, että on riittävästi varoja äh, radioaktiivisen jätteen äh, lopulliseen käsittelyyn. Ja kun radioaktiivista jätettä käsitellään, niin kustannusten täytyy kattaa myös ne energiatuotteet, joita lopulta markkinoilla myydään. Tämä tietysti on aika raskasta, mutta toisaalta se johtaisi reiluun kilpailuun markkinoilla, sähkö- ja energiamarkkinoilla. Yksi tavoite liittyy toimiin. Tämä liittyy velvoitteeseen tiedottaa asianmukaisista tai antaa asianmukaista tietoa. Komissiolla täytyy olla mahdollisuus valvoa laitoksia. Ohjelmasta on pakollista raportoida ja sen vuoksi, jotta komissio voisi säännönmukaisesti valvoa sitä, millä tavalla jäsenvaltiot toimivat tällä alalla. Direktiivi kattaa kaiken ydinpolttoaineen, käytetyn sellaisen ja sellaisen radioaktiivisen jätteen huollon, jota tuotetaan siviilikäyttöä varten. Sellainen materiaali, joka ei ole siis kaivostoiminnan suoraa tuotetta. Nämä asiat kuuluvat joissain jäsenvaltioissa armeijan puolustusvoimien toimivaltoihin, emmekä halua tällä tavalla aiheuttaa tuotta aiheuttaa päällekkäisyyttä muiden direktiivien kanssa, esimerkiksi sellaisten direktiivien kanssa, jotka kattavat kaivostoimintaa muun muassa. Ja <clears throat> nyt menen yksityiskohtiin. Tässä direktiivissä ehdotetaan myös toimivaltaista sääntelyelintä. Nimenomaan ö, ähm, turvallisuudesta on vastuussa, siis ne henkilöt, jotka ovat vastuussa turvallisuudesta, niin niiden koulutuksesta direktiivissä säädetään. Direktiivissä on aivan edellinen ö, äh, artikla, joka käsittelee avoimuutta. Direktiivissä vaaditaan, että kullakin jäsenvaltiolla olisi asiaa koskeva kansallinen ohjelma, sen sisällöstä säädetään ja johtajan, tällaisen instanssin johtajan tulisi ottaa huomioon turvallisuuskysymykset. E, direktiivissä puhutaan turvallisuuden arvioinnista, joka tulee ottaa huomioon jäsenvaltioissa. Niin ikään direktiivissä säädetään siitä, että riittävät, riittävä rahoitus täytyy löytyä. Minun arvioni tästä direktiivistä on sellainen, että on hyvä asia, että tämä direktiivi on nyt meillä keskustelun alla. Direktiiviä on valmisteltu hyvin, on otettu huomioon se, mikä tällä hetkellä on hyväksyttävää. Kuitenkin toivoisin, että direktiivi voisi olla vieläkin vahvempi tai tiukempi tietyillä aloilla. Tietyillä aloilla se nimittäin vaikuttaa minusta liian heikolta. Toisaalta taas vaatimukset ovat liiankin tiukkoja, siis tässä tämänhetkisessä tilanteessa. Haluaisin ehdottaa muutamia lisämääritelmiä, joita mielestäni direktiivistä tällä hetkellä puuttuu. Viranomaiset varmasti tulevat myöhemmin keskustelemaan itse ydinjätteen määritelmästä. Mielestäni tällainen keskustelu on tarpeellista. Ja meidän täytyy myös puhua siitä, kuinka peruuttamattomia nämä prosessit ovat. Direktiivissä puhutaan myös koulutuksesta ja henkilöresursseista, mutta mitään erityistä vaatimusta ei ole, joka koskisi tutkimusta ja kehitystoimintaa. Direktiivissä säädetään myös siitä, että että tarvitaan riittävää tietoa radioaktiivisen ähm, jätteen ja polttoaineen hallinnoimiseksi, mutta siinä ei puhuta valvonnasta. Minusta nähden tietyt direktiivin osat eivät ole tasapainoisia, tasapainoisia tasapainoisia muiden osien kanssa, joten meidän täytyy ehkä pohtia sitä, miten voisimme tiettyjä osia tästä direktiivistä muotoilla uudestaan, tai tämän direktiivin artikloista. Jotkut artiklat ö, kuuluisivat pikemminkin ydinturvallisuusdirektiiviin kuin tähän direktiiviin. Mitä tulee Euroopan parlamentin aiempaan työhön ja siihen, mitä olemme toistaiseksi hyväksyneet, niin mielestäni tässä suhteessa direktiivi on liian heikko, mutta meidän täytyy olla realistisia. Emme saa esittää mitään toivomuslistaa. Pikemminkin meidän tulisi hyväksyä se, mikä tällä hetkellä on hyväksyttävää ja mikä on realistista. Mitä sitten avoimuuteen tulee, komissio on pohdiskellut sitä, kuinka suuri yleisö voitaisiin ottaa huomioon. Meidän täytyy pohtia, tarkoittaako avoimuus muutakin enemmänkin. Tulisiko kenties sisällyttää määritelmä, joka koskee suuren yleisön tiedottamista ja sen kanssa tekemistä eh, sen kanssa yhteistyön tekemistä Orhusin yleissopimuksen mukaisesti. tässä nykyisessä tekstissä asiasta ei säädetä minusta riittävän hyvin. Täällä puhutaan myös sopimuksista jäsenvaltioiden kesken. Mielestäni meidän tulisi keskustella siitä, mitä tapahtuu, jos tehdään sopimuksia jäsenvaltion ja kolmannen valtion kanssa. Tällaisia sopimuksia on, ne tulee ottaa huomioon eikä leikkiä, että niitä ei muka olisi on, täällä ehdotetaan myös tiettyjä alueellisia aloitteita. Täytyy pohtia, minkälaisia puitteita tällaisille alueellisille aloitteille voisi olla. Täytyy välttää tilanteita, joissa tällaiset alueelliset sopimukset olisivat veruke lykätä päätöksiä. Niin ikään meidän täytyy pohtia sitä, minkälaisia vaatimuksia voitaisiin esittää radioaktiivisen jätteen vientikiellon kielloksi. Mielestäni tällaiset toiminnat ovat kyllä ihan hyväksyttäviä, kun puhutaan esimerkiksi reaktoreiden prosessoinnista. Täytyy myös pohtia erästä toista kysymystä, nimittäin sitä, miten Ensrek ja ryhmä ja sen vastuualueet otetaan huomioon. Puhun siis tässä äh, ydinturvallisuussääntelyryhmästä. Tässä muutamia yleisluontoisempia ajatuksia tästä direktiivistä. Äh, odotan hyvää yhteistyötä teidän kaikkien kanssa. Ja tulen toki ottamaan huomioon teidän suosituksenne siitä, kuinka tätä mietintöä voitaisiin parantaa. Haluaisin muuten nyt vedota neuvoston edustajiin. Minkälaiseksi te näette meidän kanssamme tehtävän yhteistyön? Haluaisin jonkinlaisen vakuutuksen siitä, että meidän työmme ei mene haaskoon, vaan että neuvosto tulee ottamaan huomioon sen, mitä täällä valiokuntatasolla hyväksytään ja myöhemmin täysistunnossa. Kiitos. Bedanke mich herzlich. Mm, sydämelliset kiitokset. Ja pyydän, että aloitamme keskustelun. Meillä on neljä puheenvuoropyyntöä. Meidän täytyy nyt pitää huoli siitä, että organisoimme aikamme niin, että pystymme myöskin esityslistan kokonaan käsittelemään. Eli 20 minuuttia meillä on aikaa tähän. Eli pyrkikää ilmaisemaan itsenne lyhyesti. Herman Charos on ensimmäinen, olkaa hyvä. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy tisztelettel köszönöm meg Jordán Cize asszonynak ezt a kiváló... Puheenjohtaja, minä haluaisin kiittää rouva Jordan Siseliä. Kyseessä on erittäin tärkeä aihe ja olemme erittäin iloisia siitä, että käsittelemme nyt sellaista direktiiviä, joka voi tarjota meille ratkaisun Tämä koskettaa kaikkia maita. Minä edustan Slovakiaa ja minun maassani Slovakiassa sähkö, sähköä tuotetaan 60 prosenttisesti ydinvoimalla. Se, mitä Rouva Siseli sanoi, on minusta hyvin tärkeää, että me, meidän täytyy sopia kompromisseista. Täytyy sopia tiukkojen sääntöjen ja löyhien sääntöjen välisistä Välillä me emme saa olla liian tiukkoja, emmekä liian löysiä, ei saa energian käytöstä tulla liian kallista. Tiedän, että kaikkialla syntyy radioaktiivisia jätteitä, missä käytetään isotooppeja. Siis ei pelkästään ydinvoimalaitoksissa synny radioaktiivisia jätteitä, vaan myöskin muualla. On mahdollisuuksia kierrätykseen, uudelleenkäyttöön ja ähm, loppu, lopulliseen ähm, poistamiseen. On olemassa kolme kategoriaa ja näiden kolmen kategorian perusteella tehdään päätös siitä, kuinka paljon resursseja tarvitaan äh, jätehuoltoon jäsenvaltiot loppujen lopuksi kantavat vastuun. On erittäin tärkeää se, mitä kollega sanoi, että se, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä neuvoston kanssa ja meidän täytyy saattaa neuvosto toimimaan niin, että se ottaa myöskin meidän suosituksemme huomioon. On tärkeää myöskin se, mitä kollega sanoi viennistä. Minä tuen sitä täysin. Me emme saa sallia sitä, että jätteet, jotka syntyvät Euroopan unionissa, viedään jonnekin muualle ja siellä loppukäsitellään. Meillä on täällä teknologiaa, täällä me voimme luoda työpaikkoja. Jos me taas jätteet viemme muualle, niin silloin menetämme tämän mahdollisuuden. Direktiivi ei kata sitä kysymystä, mikä liittyy kuljetusten turvallisuuteen, vaikkakin se on erittäin tärkeä aihe ja se kiinnostaa ihmisiä hyvinkin paljon. Ja sitten sallin, että minun vielä lopuksi sanoa, että vuosikaupalla ydinenergia työnnettiin taka-alalle monissa jäsenvaltioissa ja on olemassa suuri vaara, että meillä ei ole riittävästi ammattia tai asiantuntijoita tarvitaan myöskin hyvää tutkimusta, eh, joka voitaisiin mainita tässä direktiivissä. Ja kuten sanottua, neuvosto ja jäsenvaltiot, eh, niiden pitää tehdä yhteistyötä ja tälle aiheelle pitää antaa sille kuuluva mielenkiinto. Haluan kiittää kollegaa, tuen teitä ja olen mielelläni valmis tekemään yhteistyötä teidän kanssanne. Eh, kollega Yeah, it's your turn, Eliko. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Minun täytyy sanoa, että olen erittäin iloinen siitä, että meillä me vihdoinkin keskustelemme tästä tärkeästä asiasta, eli ydinjätteestä ja sen huollosta tällaisella koordinoidulla, koordinoidulla EUn tasolla. Kuten kaikki tiedämme, tämä on meidän toinen ym- yrityksemme sen jälkeen, kun tätä neuvosto 2004 blokkasi tämän käsittelyn. Nyt itse olin jätedirektiivin esittelijänä, mutta valitettavasti me emme päässeet siitä onnelliseen tulokseen en aikaisemmin. Tänään asia on toinen. Tämä direktiivi hyväksyttiin jo kesäkuussa 2009 ja tämä on merkki siitä, että me elämme toisenlaisella aikakaudella nyt kuin silloin 2003-2004. Me elämme sellaisella aikakaudella, jota on kutsuttu ydin renessanssin vaikakaudeksi. Ja tässä myönteisessä ilmapiirissä on laaja konsensus kansainvälisissä ja tieteellisissä yhteisöissä, että syvä geologinen äh, loppupaikka jätteelle on turvallisin, turvallisin ratkaisu. Ja näissä yhteisissä, yhteisö, tässä yhteisössä meidän keskustelumme on vankalla pohjalla – jotta saamme aikaan tuloksen, hedelmällisen tuloksen. Kun katson tämän direktiivin tuloksia, niin minulla on joitakin huomautuksia, jotka esittelijä ja sanoi. Minun mielestäni tämä mietintö on va- tasapainoinen ja erityisesti pidän hyvänä tätä kaksi aihe- vaiheista menetelmää, että tässä tulee kompromissi jäsenvaltioiden kanssa. Ne voivat tehdä omia kansallisia suunnitelmiaan ja sitten eurooppalainen koordinaatio on tämä toinen osa. Ja tässä on jopa veto oikeusmahdollisuus komissiolla, mikäli jäsenvaltioiden suunnitelmat eivät ole tasapainoisia. Lisäksi pidän hyvänä artikla 10 rahoitus periaatteesta. Siinä hyvin sanotaan tämä perustavanlaatuinen tavoite, eli se, että raha on saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan. Tämä mietintö on hyvin rakennettu, siinä on otettu huomioon pääasialliset asiat, esimerkiksi ydinjätteen määritelmä sekä vientirajoitukset ja myös tämä turvallisuusasia olen varma, että yleisesti me pystymme parantamaan tätä direktiiviä, joten onnittelen ää, mietinnön esittelijää ja hän voi luottaa minun täyseen yhteistyöhön. Kiitos. Kiitoksia. Kollega Holm. Thank you. Um, first of all... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää erityisesti siitä, kuinka hän kuuli varjoesittelijöitä. Se on ollut suureksi avuksi, auttanut meitä viemään asiaa eteenpäin ja keskustelemaan tästä. Niin ikään haluaisin kiittää teitä tästä hyvin yksityiskohtaisesta analyysistä, jonka meille esititte useista hyvin tärkeistä asioista. Erityisen tyytyväinen olin siihen, että mainitsitte sisämarkkina-aspektin, koska Aiemminhan juuri tämä asia on ollut hiukan heikolla tolalla. Kun ajatellaan jätteiden käsittelyä ja ydinlaitteiden, ydinvoimaloiden purkamista, kun puhutaan purkamisesta, niin se on ollut suuri keskustelun aihe. Ja kaiken tämän kustannukset Siis kaiken tämän työn kustannukset eivät ole kuitenkaan heijastuneet sähkön hinnoissa, eli on hyvä, että tähän asiaan kiinnititte huomiota. Kuitenkin minulla on muutamia hyvinkin syviä huolenaiheita. Ne liittyvät tiettyihin olettamuksiin, joita komission ehdotuksen taustalla on, erityisesti kaksi. Toinen on se, että komissio toteaa, että vallitsisi yleinen konsensus siitä, että syvä hautaaminen olisi lopullinen ratkaisu ydinjätteen käsittelyyn, mutta oman maani vanhemmat ihmiset ovat muistuttaneet minua siitä, että tiedetään, siis komissio väittää puhuvansa yleisestä konsensuksesta, mutta ei se ota huomioon tutkimustietoa. Minun mielestäni olisi avuksi, jos meille voitaisiin äh, näyttää näitä mysteerisiä salaisia raportteja, joissa mukaan osoitetaan e, kiistatta, että tämä olisi hyvä ratkaisu, koska kentän kokemus on se, että kun käsitellään ydinjätettä, päättää, niin se on erittäin monimutkaista. Annan yhden esimerkin. Tämä, e, tämä on keskipitkän aikavälin varastointia. Britanniassa on hyvinkin suurta huolta pidetty siitä, että otettaisiin huomioon maanjäristyksen mahdollisuus silloin, kun jätettä varastoidaan, eli toimittiin niin, että tämä varastointipaikka ei vahingoittuisi, mutta kukaan ei ajatellut sitä, että kun maa liikkuu, niin metalli väsyy ja monta kuutiometriä radioaktiivista nestettä vuosi tällaisessa tilanteessa. Eli tämä tilanne on hyvin, hyvin mutkikasta. On vaikeaa voi olla, että pitkän aikavälin varastointi on eri asia, mutta haluan vain sanoa, että tähän liittyy sellaisia monimutkaisia asioita, jotka eivät tule heijastetuiksi tässä komission ehdotuksessa. Ja sitten toinen asia, tämä kyllä heijastuu komission ehdotuksesta. Toinen asia on se, että vallitsee mahdollinen ristiriita sen suhteen, mikä on teknisesti parhain käsittelypaikka ja toisaalta suuren yleisön hyväksymä käsittelypaikka. Voi saattaisi nimittäin hyvinkin käydä niin, että tämänhetkiset ydinvoimalaitosten paikat, joihin on varastoitu jätettä, se olisi yleisön hyväksymä paikka, kun taas jossain kansallispuistossa oleva graniittialue mm, olisi ehkä teknisesti paras ratkaisu, mutta ihmiset eivät sitä hyväksyisi. Eli täytyy katsoa näitäkin asioita täytyy pohtia sitä, että kuinka tehdään päätöksiä siitä, korostetaanko tällaista teknisesti parasta vai julkisen mm, <laughs> mielipiteen hyväksymää paikkaa. Eli komission täytyisi näihin puuttua. Kollegin Harms. Kollega Harms. Vielen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin näin ennakkokommenttina esittää tässä keskustelussa, että minä uskon, että tätä keskustelua pitäisi käydä toisin kuin yleistä keskustelua ydinvoimasta. Ei voida olla puolesta tai vastaan, koska me, meidän täytyy löytää loppuvarastoinnille turvallinen ratkaisu tai suhteellisesti paras ratkaisu. Minä tiedän, että yhdessäkään niistä maista, joissa tänä päivänä on ydinvoimalaitoksia, ei ole sellaista loppuvarastoa. Ja monissa maissa, joissa pyritään valmistelemaan loppuvarastointia, niin siellä on suuria ongelmia tässä valmisteluprosessissa ilmennyt. Omasta maastani haluaisin huomauttaa, että me olemme se maa, jossa ensimmäinen eh, syvä eh, geologinen eh, loppuvarasto on perustettu omaan maakun, osavaltioon niin Niedersaksenin, ja siellä on tätä loppuvarastoa, tätä Zeiss-varastoa nyt ylläpidetty ja se on osoittautunut, että se on ollut huono. Ja nyt 700 metrin syvyydestä liittovaltio on suositellut, että poistetaan sieltä nämä jätteet. Eli ne tynnyrit, mitä siellä on, siis se jäte, joka on 700 metrin syvyydessä, niin, niin jäte ei ole sellaista, tai niitä ole tehty sellaiseksi, että ne voitaisiin sieltä hakea takaisin siis 30 vuotta sen jälkeen, eh, siis kun se on 70-luvun loppupuolella suljettu, eh, tämä loppuvarasto, ja 30 vuotta myöhemmin sitten pitää eh, nämä jätteet sieltä poistaa. Ja nyt herää kysymys, että miten se tehdään. Ja nyt minun mielestäni meidän täytyy tehdä päätös siitä, miten loppuvarastointi hoidetaan. Emme saa sulkea silmiämme siitä. Saksassa on tämä syvän varasto loppuvarastoinnin prototyyppi. Euratom oli mukana tässä varastointiprojektissa ja minä olen sitä mieltä, että Euroopan tasolla se, mitä nyt tapahtuu, sitä asiantuntijat puhuvat tällaisesta, että suljettuun loppuvarastoon pääsee vettä tihkumaan, niin se pitää estää. Ja direktiiviehdotuksesta haluaisin sanoa, että minä mittaan tämän ehdotuksen laatua sillä, mitä herra Oettinger silloin, kun hänet nimitettiin komissaariksi, niin hän sanoi, mitä hän sanoi valiokunnassa, hän sanoi, että kustannukset eivät saa esittää mitään roolia koska ydinjätteen loppuvarastointi on niin riskialtista ja se koskettaa satoja tulevia sukupolvia niin, että tarvitaan parasta mahdollista turvallisuutta ja siksi minä haluaisin tehdä tai käsitellä tätä ehdotusta ja minulla on koko joukko kysymyksiä, joista haluan esittelijän kanssa keskustella yksityiskohdittain. Ja sitten tämä koskettaa myöskin direktiivin ulottuvuutta minä, minulle ei, eh, minä en ymmärrä, miksi urani Malmin eh, louhinta tästä pitäisi sulkea pois tai mitä varten eh, sotilaallinen käyttö pitäisi sulkea pois, koska, tai miten sotilaskäytössä syntynyt jäte johonkin toiseen tai kolmanteen loppuvarastoon siirrettäisiin, tällöin syntyisi riski maassa, jota minä en ymmärrä. Ja sitten minä en ymmärrä myöskään sitä, että miten polttoaineelementit, joita, siis käytetyt polttoaineelementit eivät kuuluisi tämän direktiivin alaan. Ja sitten on muita sovellusalan kohtia, joista sanoisin, että jos ajatellaan ydinpolttoaineen kiertokulkua, että siitä syntyy päästöjä tai syntyy sellaista jätettä, jota tämä direktiivi ei vielä kata minä uskon, että jos halutaan tehdä direktiivi ydinjätteen loppuvarastoinnista, niin ei saa jättää suuria jätemääriä sen ulkopuolelle, vaan sitä pitää todellakin perusteellisesti säädellä ja ehdottaa hyvää loppuvarastoa kaikille näillä, näille jätteille. Minä uskon, että pitää keskustella vielä paljon siitä, että miten suuri yleisö otetaan näihin keskusteluihin mukaan. Jos tässä nyt halutaan kaikki Euratomin sääntöjen mukaan tehdä niin, että mm, ihmiset saavat puhua, mutta heillä ei ole päätösvaltaa. Euroopan parlamentissa pitäisi olla mahdollisuus muuhunkin. Herra Roil, julkisuus osallistuin eurooppalaisen energiafoorumin konferenssiin. Siellä ydinjäte oli hyvin tärkeässä asemassa ja suuri huoli siitä, että ei ole radioaktiiviselle jätteelle varastointisääntöjä, niin se on syy siihen, että komission pitää puuttua asiaan. Ja ydin talo, ydinvoimatalous on myöskin tätä vaatinut. Ja se, minä uskon, että meidän pitäisi siviiliyhteiskunnan kanssa, kun sitä on kuultu, niin meidän pitäisi ottaa huomioon se, mitä siviiliyhteiskunta on ilmaissut kuulemisissa. Ja meidän pitäisi miettiä hyvin hyviä ehdotuksia, jotka koskettavat varastointia ja loppuvarastointia. Meidän pitäisi ottaa kansalaisten mielipide huomioon. Saksasta voin sanoa, että päätös, eh, joka tehtäisiin kansalaisten kanssa yhteisymmärryksessä, se ei ole mahdollista, jos ei todellakaan järjestetä hyviä, hyvää ja laajaa kuulemista. Jos ajatellaan viimeisten vuosikymmenten loppuvarastointia, niin se, mitä Rova Holkin jo sanoi, niin pitää ehdottomasti miettiä loppuvarastointia tai sitten osittain äm, äh, kiertä, kierrättä, kierrätystä. Ja minä uskon, että jos ajatellaan meidän nykyistä aikatauluamme, miten tätä direktiiviä tullaan käsittelemään, niin meillä pitäisi olla enemmän aikaa mutta me emme saa olla liian yksinkertaisia. Tämä on yksi Euroopan unionin suurista teollisuuden ongelmista, että on hyvin vähän sellaisia maita, joissa on niin paljon ydinjätettä kuin täällä Euroopan unionissa. Ja siksi on, e, tämä on erittäin tärkeää ottaa direktiivin valmistelussa huomioon. Minä olen sitä mieltä, että ne perustavaa laatua olevat kysymykset, joita tähän mennessä ei ole riittävästi käsitelty, että me käsittelemme niitä täällä tänään. Huomaan herra herra Roille, että olette hyvin kärsimätön, mutta tämä ei ole mikään pikkuasia, joka edessämme on, vaan kyseessä on todellakin erittäin relevantti suuri tehtävä eh, ja komissio on sen antanut meille käsiteltäväksi ja minä uskon, että me tarvitsemme kärsivällisyyttä, myöskin teidän kohdallanne kärsivällisyyttä. Minusta tässä ei ole kyseessä pikkuasia. Hyvä rouva Harms, kyllä minä olen hyvin kärsivällinen ja olette oikeassa siitä, että tämä on hyvin tärkeä kysymys. Me oikeastaan käsittelemme täällä melkein aina tärkeitä kysymyksiä. Meillä on niin paljon esityslistalla asioita, että minulla on hyvin epämiellyttävä tehtävä. Meidän pitää se hoitaa, koska muuten joku toinen kollega sanoo, että hänen asiakohtaansa ei tule, ole käsitelty riittävästi ja haluan, että kaikki saavat reilusti keskustella tästä minä olen hiukan huolissani, kun tämä kesti hyvin pitkään, koska minä olin pyytänyt, että meillä olisi aikaa myöskin käsitellä muita esityslistan kohtia. Rouva Herzog vielä, me voimme kyllä tänään iltapäivälläkin keskustella asiasta vielä, mutta uskon, että silloin meillä on aika vähän jäseniä läsnä. Sitten Herzog. Chairman, sorry, I Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että olin hieman myöhässä meidän piti keskustella toisessa valiokunnassa, joten en voinut olla täällä ihan alusta asti. Varjo raportoinen sosialistista puolueesta haluaisin osallistua tähän keskusteluun. Ensinnäkin haluan onnitella esittelijää ja varjoesittelijöitä. Meillä oli erittäin mieti- menestykeks, menestykeks sekä yhteistyö. Me keskustelimme ja sovimme aikatauluista. Haluaisin mainita, että Unkarin puheenjohtajuus valtio olisi erittäin onnellinen, jos se, se voisi saattaa nämä asiat päätökseen. Ja siksi, vaikka meidän pitää keskustella kaikista tärkeistä asioista eh, mahdollisimman syvällisesti, niin meidän pitää kuitenkin muistaa eh, mahdolliset päivämäärät neuvoston puolelta, erityisesti johtuen siitä, että Euroopan parlamentti on ainoastaan konsultaatio osapuolena tästä tässä sopimuksessa, joka liittyy Euratom-sopimukseen. Euratom-sotimus, se ainoa tapa muuttaa 27 jäsenvaltion kantaa, siis Euroopan unioni on tässä parlamentti on ainoastaan konsultaatio-osapuolena. Meillä on jotakin keskusteluja Lissabonin sopimuksen alaisena näistä ydinvoima-asioista ja tämä antaisi meille suuremman roolin. Mielestäni on kuitenkin erittäin tärkeää, että ITRE-valiokunta ottaa tämän asian erittäin vakavasti. Varjoraportoijat ottavat tämän vakavasti. Me pyrimme kuulemaan ja antamaan mahdollisuuden keskustelulle, jotta yleisö tietää, mitä me teemme täällä. Suurin kysymys, josta meidän pitää päättää liittyen tähän direktiiviin, on se, että mikä on tärkeintä. Meillä on korkeita tavoitteita ja lopulta yksi 27 jäsenmaista ei pysty seuraamaan ja lähtee pois tästä sopimuksesta. Siksi meidän pitää seurata tätä erittäin lähety, läheisesti tai sitten pitää mennä askel kerrallaan ja käsitellä kaikki ongelmakohdat, joista emme ole samaa mieltä, ja meidän pitäisi edetä tässä yksi askel kerrallaan. Sosialistiryhmä haluaisi mennä tämän toisen lähestymistavan mukaisesti, eli se, mitä tästä direktiivistä joudutaan luopumaan, jos ei päästä, päästä yhteisymmärrykseen, niin tämä on se askelia, tai tällä, voimme edetä tällä tavalla. Eli tämä pitää sanoa ihan aluksi. Sitten yleisesti haluaisin sanoa vielä muutaman asian, joka ovat kysymyksiä. Jäsenvaltioiden vastuu, se pitää säilyttää, me olemme kaikki samaa mieltä siitä. Toisaalta me näemme, että talouden puolelta tai toiselta puolelta ei ole mahdollista ratkaista jäsenvaltioiden tasolla näitä asioita. Jos me katsomme tätä toiselta kannalta, niin Yhdysvalloissa eri, esimerkiksi etsitään yhtä lopullista ratkaisua, yhtä lopullista paikkaa, eli onko tarvitsemmeko 27 jäsenvaltion yksittäisiä ratkaisuja. Meidän pitää päästä eroon poliittisesta esteistä mitkä liittyvät näihin olemassa oleviin esteisiin, jotta me saamme laajemman näköalan ja näemme, mikä on ma- mahdollinen ratkaisu, mitä voidaan tehdä ja mitä yleisö voi hyväksyä. Meidän pitää työskennellä ää, äh, jäte, jätteen määritelmään osalta, koska tämä liittyy seuraavan asian. Tätä meidän pitää tutkia sitä, mitä me kutsumme vienniksi ja mitä kutsumme alkuperämaaksi jätteen kannalta. Onko se sellainen maa, jossa mitä tahansa muuta käyttöä on tehty tai missä prosessointi on tehty? Mainitakseni vain yhden esimerkin. Tämä on sellainen asia, joka, josta käsitellä, jota käsitellään eniten neuvostosta ja haluamme antaa parlamentista sellaisen merkin, että sopikaa se, mistä voitte sopia ja sitten edetkää eteenpäin. Mitä tulee turvallisuusdirektiiviin, niin meidän pitää löytää ratkaisu näiden kahden direktiivin välillä. Me haluaisimme saavuttaa tässä sen, että mistä tahansa keskustellaankin, niin se ei mene tämän radio ydinjätteen huollon yläpuolelle. Eli me emme halua ratkaista kaikista asioita, jotka, asioita, jotka liittyvät tähän asiaan. Me, tämä ei ole oikea paikka sille. Meillä on paljon keskustelua käytävänä ja toivon, että me todella pääsemme lopulta yhteisymmärrykseen. Mitä tulee avoimuuteen ja yleisön tietoisuuteen, niin olen sitä mieltä, että jos Euroopassa on teollisuus, joka on uskonut se, tai ymmärtänyt sen, että kuinka paljon kommunikointi on, kuinka tärkeää se on, niin se on tämä ala. Olemme nähneet öljyteollisuuden alalla tämän esimerkin ja meidän pitää pitää tämä mielessä. Tässä ei voida tehdä kompromisseja. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että yleisölle pitää tiedottaa ja yleisö pitää ottaa mukaan. Tämä on tapa, jolla me voimme edetä. Eli tämä liittyy avoimuuteen ja me varmasti löydämme ratkaisun keski, keskinämme. Toivottavasti pysymme aikataulussa puheenjohtaja ja neuvosto ei mene eteenpäin ennen kuin ne ovat saaneet meidän kuulemisasiakirjan ja toivotan onnea esittelylle. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten lyhyesti annan puheenvuoron komissiolle, siis todellakin lyhyesti. Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja, minä puhun lyhyesti. Ensinnäkin minä uskon myöskin, että esittelijän puheenvuoron jälkeen ja varjoesittelijöiden puheenvuorojen jälkeen on käynyt ilmi, että tämä koskettaa kaikkia 27 jäsenvaltiota. Kaikissa 27 jäsenvaltiossa on ydinjätettä. On heillä sitten reaktoria, joilla tuotetaan sähköä, mutta me, tai sitten meillä on kuitenkin teollisuus ja meillä on sairaalat, joissa käytetään radioaktiivisia aineita. Niin kuin Rouva Harms sanoi, niin kyseessä ei ole puolesta tai vastaan, tai, mutta meidän pitää löytää paras ratkaisu. Ja yksi vastaus kysymykseen, jos ajatellaan parasta ratkaisua, jos ajatellaan tiedet, tieteen kehitystä ja teknistä konsensusta, jota me olemme korostaneet omassa asiakirjassamme, niin me varmasti olemme valmiita antamaan viitteitä niin, että voidaan todeta, mihin se perustuu. Tieteellinen konsensus ei kuitenkaan merkitse konsensusta yhteiskunnassa. Ja siksi myöskin meidän kannaltamme on niin tärkeää se, että avoimuus ja osallistumismääräykset meidän ehdotuksessamme otetaan eh, vakavasti. Suomen ja Ruotsin esimerkki on osoittanut, että paras tekninen ratkaisu menee niin pitkälle kuin paikallisväestö sen voi hyväksyä. Ja me olemme valmiita myöskin mielellään jäte, jätteen määritelmää miettimään ja näitä mahdollisia poisjättämisiä, mitä tässä mainittiin, mutta pyydän yhteisymmärrystä siinä, että ei sen paremmin komissio, neuvosto kuin parlamenttikaan ole saanut mahdollisuuksia käsitellä sotilaallista ydinjätettä EU-tuomioistuin on nyt myöskin komissiolle rajat asettanut. Me emme kykene eh, tekemään ehdotuksia, jotka koskevat eh, sotilaallista jätettä. Ja muiden kohdalla me olemme avoimia, me pyrimme, pyrimme löytämään käytännön oikeat ratkaisut. Täällä siteerattiin safety casea, siitä on keskusteltu Minulla olisi paljon mahdollisuuksia nyt käsitellä näitä asioita täällä, mutta minä ymmärrän puheenjohtajan aikataulun ja tiedän, mitä, mitkä ne ovat. Siksi haluan lopuksi sanoa komission puolesta, että sitten esittelijälle ja kaikille varjoesittelijöille, että me olemme käytettävissänne, voimme keskustella kaikista mahdollisuuksista teknisistä ratkaisuista. Kiitoksia ja sitten ähm, Jordan Sisil, pitääkö sinun vielä puhua tai puolisan virkettä äh, Vaše kommentaria, kollegi. Kiitoksia kovasti kommenteista, ne kollegat. Te luettelitte täällä aika monta sellaista asiaa, joista täytyy vielä keskustella. Olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että meidän täytyy olla keskusteluissamme kunnianhimoisia, mutta kun teemme päätöksen tästä direktiivistä, meidän täytyy olla realistisia ja pragmaattisia. Haluan kiittää teitä yhteistyöstä, haluan kiittää komissioa ja neuvostoa, jotka molemmat ovat osoittaneet hyvää yhteistyöhalukkuutta. Kiitoksia. Minä kiitän. Aikataulustakin on jo jotakin esitelty. Ja näin me olemme sitten käsitelleet tämän esityslistan kohdan 10. Ja nyt herää kysymys, että käsittelemmekö kohtaa 11. Meillä on kolme minuuttia vain, vai äänestetäänkö ensin, sopiiko tämä teille. Mutta minä pyytäisin sitten kaikki, teitä kaikkia, niin että ei palata siihen eiliseen ratkaisuun, että on yksi tai kaksi minuuttia puheaikaa vain käytettävissä. Ilmeisesti meillä ei ole ihan niin täysinäinen esityslista tälle päivälle niin, että hyvät naiset ja herrat, onko teillä äänestyskortit mukana? Eli pankaa ne jo sitten vaan laitteisiin. Ovatko kaikki valmiina? Kaikki valmiina aloittamaan. Voidaanko aloittaa? No hyvä, sitten me aloitamme teollisuuspolitiikka, globalisaation, ah, työjärjestyspuheenvuoro. Ja kyllä minä tästä pidän. Kollega Matias, teidän vuoronne. Thank you, thank you, thank you, miss. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni meidän pitäisi odottaa, koska monet kollegat eivät ole täällä paikalla. Äänestys piti järjestää kello kymmeneltä ja monet ihmiset tulevat vain äänestämään. Jos me katsomme huonetta, niin tämä on täysin tyhjä. Ja tässä menee vain viisi minuuttia. Erklären das jetzt mal. No selvitetään tämä. Kuinka paljon kello on? Minun kelloni on kymmenen. Vielä kuinka monta minuuttia on jäljellä? Ai viisi minuuttia ja sitten aloitetaan. No aloitetaan sitten tästä toisesta kohdasta. Aloitetaan sitten kohdasta 11. No, meidän täytyy noudattaa sääntöjä. Annetaan Riitta, ei Riitta Korholalle puheenvuoro niin, että hän voi aloittaa tästä kohdasta 11. Sitten meidän täytyy keskeyttää ja äänestää sen jälkeen. Riitta, ei Riitta Korhola. Ei Riitta Korholalla vain on mahdollisuus käyttää puheenvuoro. Is it okay that... Kiitos, mutta sopiiko, että käytän tähän enemmän kuin viisi minuuttia, koska en minä voi tätä viidessä minuutissa sanoa. No, yritän parhaani. Tarkoitus on nyt puhua tässä YK ilmastokokouksesta Meksikossa, Kankunin kokouksesta, ja toivottavasti kuulette. Minä osallistuin valtuuskuntaan, olin vastuussa päätöslauselmasta, joka koskee Kankunia. Anteeksi nyt, mutta ehkäpä voisitte nyt olla hiljaa täällä. Ei ole reilua mölistä. Ihmiset tulevat tänne viime hetkellä ja keskustelevat ja toiset eivät saa mahdollisuutta kuunnella. Ei Riitta Korhola, saatte puheenvuoron. The highly unse- COP15 Kööpenhaminassa oli ollut erittäin huono kokemus. Äh, ja se, että meillä ei ollut mahdollisuuksia valmistautua keskusteluihin ja uskoimmekin, että tämä koko neuvottelumekanismi oli menettänyt tarkoituksensa ja oli tullut tiensä päähän. No, joka tapauksessa Kankunin äh, konferenssi oli yllättävänkin menestyksekäs. Siellä lähes yksimielisesti, vain Bolivia vastusti, äh, saatiin hyväksyttyä siis useita kohtia. Tämä oli aivan uutta ilmastonmuutosneuvotteluille. Vain yhdestä e, ei, siis aiemmin e, mistään ei ole saatu tehtyä päätöksiä, mutta nyt asiat menivät paljon paremmin. Kankunin COP16 kokous siis osoitti sen, että YK tasolla Noin 200 maata voivat päästä yhteisymmärrykseen ainakin muutamista ilmastoaiheista. Meksikon ympäristö- ja ilmastoministeri oli puheenjohtajana. Hänen ansiostaan neuvottelut olivat luotettavia, avoimia ja nämä neuvottelut miellyttivät erityisesti kehittyviä maita, kuten Intia ja Kiinaa. Tärkeimmät asiat, joista saatiin aikaan sopimus, niitä on yhdeksän. Ensinnäkin se, että lanserattiin uudestaan Kööpenhaminan tavoite, eli maapallon ilmaston lämpeneminen rajoitetaan kahteen asteeseen ennen teoli, verrattuna ennen teollista, teollista aikaa. Päätettiin myös kehittää kehittyneiden maiden ilmasto ponnisteluita. Kolmanneksi kaikki jäsenvaltiot osallistuivat päästöjen raportointiin ja varmentamiseen. Teollistuneet maat päättävät tässä yhteydessä auttaa kehittyviä maita ja rahoittaa niitä. Kööpenhaminan konferenssissa sovittiin, että tammikuussa 2010 teollistuneet maat saattaisivat ilmoittaa vapaaehtoisista kasvihuonepäästöjen lieventämissitoumuksista vuoteen 2020 mennessä. Nämä päätökset nyt, otet, niistä otettiin vaarin Kankunin kokouksessa, mutta ne eivät ole edelleenkään sitovia. Viidenneksi maat päättivät keskustella tulevista sitoumuksista teollisista teollisuusmaiden osalta. Ja tavoite on se, että minkälaista aukkoa ei muodostuisi vuosien 2008-2012 sopimuksen ja toisen sopimuksen välillä, joka alkaisi vuonna 2013. Selvää on kuitenkin jo nyt, että tällainen aukko tulee ilmenemään. Muun muassa Venäjä on torjunut tulevat sitoumukset. Tämän lisäksi USA ei ole edes mukana ollut ensimmäisessä sitoumuskaudessa, koska se ei ole ratifioinut Kioton pöytäkirjaa. Ja toiseksi Kanada ilmoitti vuonna 2006, että se aikoi lähteä pois Kioton yleissopimuksesta, vaikka se oli aiemmin ratifioinut sen ja oli myös hyväksynyt päästöjen leikkausprosenttiosuutensa. Mitä sitten tulee ähm, kehitysmaihin, metsän tuhoamista halutaan äh, välttää. Sitten instrumentit, josta sovittiin jo Kööpenhaminan akordissa, ähm, se vahvistettiin. Sitten puhtaan kehityksen mekanismia vahvistettiin ja, ja siihen sisällytettiin erittäin tiukka tiukkoja kriteerejä. Tällä tavalla tämä puhtaan kehityksen mekanismi otti askeleen eteenpäin. Ja lopuksi luotiin Kankunin sopeutumispuitteet. Yhteenvetona globaali ilmastopolitiikka Kankunin jälkeen on sellainen, että voidaan arvioida, että päästöleikkaussitoumuksia ei tulla näkemään, siis uusia sellaisia maat voivat ehkäpä vapaaehtoisia sitoumuksia tehdä, mutta mitään sitovia ei tule tulla näkemään. Miksi näin on? Merkittävät EUn kilpailijat Kieton pöytäkirjan teollisuuskategoriassa, siis USA, Japani, Kanada, ovat selkeästi sanonut e, e, ei tuleville Kioton sitoumuskausille vuoden 2012 jälkeen. Ilman sitovia sitoumuksia näiltä mailta ei, tulla, ei tule käymään niin, että suuret kehittyvätkään maat, kuten Kiina, Brasilia ja Intia, tekevät mitään sitoumuksia. Jos katsotaan hiukan pidemmälle eteenpäin, kaikkein tärkeintä tulee olemaan se, mitä seuraava USA-presidentti ja kongressi tekevät, mutta vasta marraskuun 2012 vaalien jälkeen nähdään, keitä nämä ovat. Obama on kyllä ollut myötämielinen ilmastopolitiikan osalta, mutta tavoitteita ei ole toteutettu. Jos seuraajat toimivat paremmin, siis jos toimi, seuraajat eivät toimi paremmin, niin eivät muutkaan sitten halua niin tehdä. On erittäin tärkeää, että Muista, että YK on tasolla maat tulevat tekemään ainoastaan vapaaehtoisia sitoumuksia. Samanaikaisesti Euroopan unioni jatkaa omalla tiellään, eli sitovien pakollisten päästöleikkausten tiellä. Valitettavasti tämä on minun oma henkilökohtainen mielipiteeni. Seuraava COP-kokous järjestetään marras-joulukuussa Durbanissa, Etelä-Afrikassa ja sitä seuraava Katarissa vuonna 2012 mitään uusia merkittäviä päätöksiä ei ole tulossa. Ainoastaan Kankunin niin sopimuksia voidaan täydentää. Kiitos. Kiitoksia siitä, että näin rauhallisesti ja levollisesti tämän esititte. Nyt me keskeytämme tämän esityslistan kohdan käsittelyn ja jatkamme siitä sitten myöhemmin. Nyt mm, minulla on ilo ottaa esiin äänestyskohdat ja olen aivan erityisen iloinen siitä, että näin paljon kollegoja on läsnä tässä salissa. Käytän tilaisuutta hyväkseni muutamaan kommenttiin ja informaatioon ja myöskin pari henkilökohtaista kommenttia. Ensinnäkin viime aikoina, juuri tämän viikon aikana ja sitten lähitulevien viikkojen aikana meillä on hyvin usein hyvin täysi esityslista. Siihen on ratkaisuja, miten niitä käsitellään. Ensinnäkin, jos hyvin tiukkaan annetaan puheenvuoroja, siis että minuutti tai kaksi jokaiselle, mutta se, silloin kaikkien pitää niitä noudattaa reilusti. Ja toinen kohta on sitten, että ei oteta niin paljon esityslistan kohtia käsiteltäväksi. Ja kolmas mahdollisuus on, että otetaan uusia lisäkokouksia. Ja pyydän, että ryhmissänne mietitte sitä, mitä mahdollisuutta toivotte. Jos te haluatte, että käsit, olemassa olevan aikataulun mukaan toimitaan ja käsitellään yhtä monta esityslistan kohtaa kuin nyt, niin eh, sanon, että tulevaisuudessa olen vielä tiukempi näiden puheenvuorojen pituuksien kanssa. Tämä ei ole reilua, tiedän sen, mutta ja sitten toinen kommentti, olisin hyvin kiitollinen, että kun esityslistan kohteen kohdalla menette ulos ja sisään useimmiten äänestyks- ennen äänestyksiä ja sen jälkeen suuremmat ihmisryhmät lähtevät salista, niin pyydän, että kuuntelette tai ainakin olette hiljaa kun minusta ei ole reilua niitä ihmisiä kohtaan, jotka puhuvat tai esittävät jotakin. Ja tämä ei ollut juuri äsken mitenkään hienoa. Osa lähti salista ja osa kollegoista kuunteli. Monet kuuntelivat, mutta osa myöskin keskusteli kovin intensiivisesti juuri äsken, kun asia esiteltiin. Tämä ei ole kovin miellyttävää. Mutta jos me haluamme tehdä työtä näin, että käsittelemme näin monia kohtia ja meillä ei ole niin monia kokouksia kuitenkaan tai lisäkokouksia, niin meidän täytyy olla erittäin tiukkoja, olen pahoillani. Mutta jos teillä on viisas ehdotus toisin toimittavaksi, niin silloin mielelläni sen otan vastaan. Mutta äh, tiedän, että aina vain osa kollegoja pystyy olemaan läsnä, mutta silloin kun on läsnä, niin tietenkin halutaan käyttää mahdollisuutta puhua myöskin pitkään, mutta se ei aina käy, kun muillekin pitää antaa puheenvuoro. Pyydän anteeksi tätä kommenttia. Toivon, että tämä on nyt kaikille selvä. Ja tämä on siis tiukka menettely, mutta nyt ryhdymme äänestämään. Ensimmäinen mietintö on pisin teollisuuspolitiikka globalisaation aikakaudella. Esittelijä Bernd Lange. Tässä on lukuisia muutosehdotuksia ja tarkistuksia. Sitten vielä kolme tarkistusta, suullista tarkistusta. Kompromissi kolme. Kuka kannattaa sitä? Kuka vastustaa? Tyhjää. Hyvä. Kiitoksia. Sitten me siirrymme 55 tarkistuksen puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 56 puolesta vastaan, saa siis 56 puolesta uudelleen vastaan. Tyhjää. Täytyy sähköisesti tarkistaa. Olkaa hyvä. Äänestys alkaa. Onko ok? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 57 puolesta. Siis 27-22. 58. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisikymmentäseitsemän puheen. Emme äänestäneet kohdasta tarkistuksessa 57. Eli 57 on kompromississa kolme jo mukana. Sitä en heti nähnyt, mutta se pitää paikkansa. Eli 65 puolesta, 65 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 92 puolesta. 89. No, aloitetaan. Avataan. Äänestys alkaa. 89. Tarkistus siis. Koneellinen äänestys. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Kiitoksia. Hyväksytty siis. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan Tarkistus. 96 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Ja hylätty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan. tyhjä hyväksytty. 6a puolesta. Vastaan. tyhjä hyväksytty. Ja nyt ihan 110 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 112. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 129 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 130 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 131 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 132 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 133 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 134 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 135 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 136 puolesta vastaan tyhjä hylätty 137 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää tarkistus. 140 tarkistus koneellisesti. Yksi EPP liikaa. Ja? Ei. Yksi EPP on liikaa. En tiedä. Ei ongelmaa. Ja. Nyt ok, mutta ei tulla tulosta. Hyväksytty. Kiitoksia. 141 puolesta. Anteeksi, 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan. A, vastaan. Siis vielä vastaäänet. Vastaäänet siis. Ja sitten tyhjää, hylätty. 145 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty.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 mikä se oli? 151, 151 tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja hylätty. Hylätty siis. Kompromissi yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 158 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 171 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 172 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 173 173 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 176 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 177 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 179 no, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 180 Tarkistetaan 179. 179 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Yksi EPP liikaa. No selvä. Hyväksytty. 180 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 181 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 182 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 on vedetty pois. 194. 192 hylätty. 191 on pidetty pois. 194 puolesta vastaan. Saisinko nähdä uudelleen? 194 puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tarkistus. 194 ei ollut selkeä. Avat, äänestys alkaa. 195, 195 siis. Äänestämme 195 tarkistuksesta. 195 äänestys alkaa ja äänestys päättyy ja hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 205 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 203 puolesta vastaan. Anteeksi, se raukea. 203 raukea. 204, 204 puolesta vastaan Tarkistus. 204 tarkistetaan. 204 tarkistetaan, äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4, 4, kompromissi 14. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 229 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta Niin, tämä oli siis virheeni, sanoo puheenjohtaja. Ensimmäinen osa raukeaa, toinen osa, siis 229, toinen osa äänestämme siitä vastaan. Hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistetaan. Todellakin. Vai ettekö halua? Merkis 131 puolesta, puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 18 ja siihen suullinen lisäys. Suullinen lisäys. Vastustaako joko suulista, joku suullista lisäystä? Suullinen lisäys on. Kuka sen esittää? Alde, Rova Hall, suullinen tarkistus, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle siitä, että annette minulle luvan tehdä tämän lisäyksen. Kompromissiin 18 lisätään 100 äh, sanat vain silloin, kun tämä on yhteismitallista talouskumppanuussopimusten kehitystavoitteiden kanssa. Kiitos. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei. Eli siis 18 kuka puoltaa suullisella muutoksella vastaan ja hyväksytty. 247 puolesta puolesta, 247 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 248 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 252 puolesta vastaan. Tämä oli vähän epäselvä. Otetaan uudestaan. 252 puolesta vastaan tyhjää tarkistus. En ole ihan varma. 252 tarkistusäänestys alkaa ja päättyy. Äänestys päättyy ja hyväksytty. 253 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 254 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 255 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 puolesta. 255. 255 tarkistetaan. Tarkistusäänestys alkaa. Äänestys alkaa. Ja päättyy ja hylätty. Selkeästi hylätty. 257, 257 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 258 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 259 puolesta. Ja ah, tämän, mitä te kiistätte? Mitä, mit, mitäs kiistät? Py, pyydän anteeksi, tämä oli vain pila. Nyt tarkistetaan 258. 258 tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja aika tiukka äänestys. Kuitenkin 259 siis puolesta vastaan hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty seuraavalla sivulla. Oho, hieno sivu. Seuraava sivu. 282 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 283 puolesta vastaan. Vielä kertaalleen 283 puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. 284 puolesta No, tarkistetaan 283. Tarkistus, äänestys alkaa ja päättyy ja tulos on hyväksytty. 284 puolesta vastaan tyhjää. No, nyt puolet ei äänestänyt, siis 284 puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. 285 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 286 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty 287 puolesta, vastaan. Ja tarkistus. 287 tarkistus, äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. 288 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 289 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 290 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 291 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 292 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 293 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 294 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty 295 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 296 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 303 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 304 puolesta vastaan tyhjä hylätty 305 puolesta vastaan tyhjä hylätty 306 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. yksitoista puolesta vastaan tyhjää tarkistus. 311 tarkistus. Äänestys alkaa, päättyy ja hyväksytty. 312 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 313, 314 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 315 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 316 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 317 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 318 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 320 puolesta vastaan tarkistus. 320 äänestys alkaa, tarkistusäänestys alkaa, päättyy ja hylätty. 321 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 323 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 325 äh, puolesta suullinen tarkistus. Mihin? Suullinen tarkistus. Äh, Savalis. Savalis. Ehkä Savalis, onko teillä suullinen tarkistus? En halua mitään suullista tarkistusta. Not necessary, then we do. Eli se ei ollut tarpeen. Eli otetaan 325 äänestys äh, puolesta. Siis ilman, ilman suullista tarkistusta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 326 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 327 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 328 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 329 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 320 suullinen tarkistus lukee tässä tekstit. 330, 330 suullisella tarkistuksella, niin kuin tekstissä lukee, ei ole kuka ne vastusta, ei ole ongelmia, kuka puoltaa. 3.30 suullisella tarkistuksella vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 3.31 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 346 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 349 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 351. 351 siis puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty. 352 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 363 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 365 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 364 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 364 puolesta. Anteeksi. Kompromissi 23. Kompromissi 23 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Minä kiitän. 374 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 375 puolesta. Siis 374 tarkistus, äänestys alkaa. 374 tar- äänestys alkaa, tarkistusäänestys alkaa, päättyy, hyväksytty. 375 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 376 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 377 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 378. No voidaan tehdä se. Eli tarkistus 377 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Ja hylätty, niin kuin sanoin. 378 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 379, 379 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 383 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 384 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 385 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 386 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 387 ja suullisella tarkistuksella, tarkastu, tarkistuksella. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Kukaan ei vastusta. Sitten voimme äänestää 387 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 388 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 391 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 389 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 390 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 392 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 394 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 395 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 397 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 398 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 410 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 412 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 427 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 428 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 429 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 430 puolesta vastaan tyhjää tar- hyväksytty. 431 puolesta ai, raukeaa. Raukeaa siis 434 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 434 tarkistusäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Hylätty. 436 puolesta. Puolesta, siis neljästä vastaan tyhjää, hyväksytty. 437 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 438 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus? Ihan vaka- va- vakavastiko? Vai ei? Ei. Kompromissi 27 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 443 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt 444 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 445 puolesta. 445 puolesta äänet. Ja vastaan. Tarkistus. 445 tarkistusäänestys. Minun täytyy se tehdä. 444 hyväksyttiin, niin siksi. Eli nyt äänestämme 445 tarkistuksesta. Eli äänestys alkaa 445 tarkistusäänestys. Äänestys päättyy ja hylätty. Ja nyt sitten on vuorossa 446 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 447 puolesta vastaan tyhjää. Vielä kertaalle 447 puolesta vastaan tarkistus. Anteeksi, mutta tarkistus äänestys 447. 447 tarkistusäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 448 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 449 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 451 raukeaa. Juu. 452 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 447 puolesta. Ai anteeksi, 467. Oliko ongelmia? vai olinko minä liian nopea? Neljästä seitsemän jälleen. Neljä kuusi seitsemän. Neljä kuusi seitsemän. Puolesta äänet. Kuka kannattaa? Siis 467. Kuka puoltaa? 467 puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. 468 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 468, 469 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 470 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 471 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 400. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 483 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 484 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 485 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 486 puolesta vastaan tyhjää tarkistus. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. En hylätty 487 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 488 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus. Anteeksi, mutta tarkistusäänestys. 488. 488 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 489 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 490 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 491 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 492 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 493 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 494 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt numero viisi puolesta vastaan. Eli pyydän viisi puolesta äänet. Puolesta äänet, tarkistus viisi vastaan. Tyhjää. Ja nyt tuleekin tar- on ongelma. Nyt pitää tarkistaa. Numero viisi tarkistus, äänestys, äänestys alkaa. No, Onkin vaikeaa, jos ryhmä äänestää haja, hajallaan. Äänestys päättyy, hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty yksitoista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kaksitoista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 34 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. kaksi Embl puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme empl puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hylätty. 12 puolesta vastaan hyvä, tyhjä hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Inta ykkönen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko kaksi puolesta eh, tyhjä äh, vastaan äänet, vastaan äänet, tyhjää. No niin, otetaan uudestaan. Puolesta äänet kaksi, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta, a, tarkistus. Tämä oli tärkeä pyyntö. Kaksi tarkistus 2, tarkistusäänestys. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta Kahdeksan. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksitoista puolesta ensimmäinen osa hyväksytty. Ja toinen osa on jo kompromissikutosella katettu 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan ja tyhjää hyväksytty 15. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty 20 puolesta vastaan tyhjää Siis vielä kertaalleen 20 puolesta. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten regi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta tarkistus kuutonen Tarkistus 6. Tarkistusäänestys, tarkistusäänestys äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kymmenen puolesta. Anteeksi, seitsemän. Seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kymmenen puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Siis minun täytyy toistaa tämä. 15 puolesta äänet vastaan, tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Ja nyt vihdoin loppuäänestys. Äänestys alkaa. Tehkää parhaanne. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Onnittelut. On aina ilo, kun näin moni valiokunta osallistuu tällaiseen neuvonpitoon. Ja sitten seuraavaksi meillä on satelliittinavigointijärjestelmä. No kollega Glante, vaikka kyseessä ei olekaan hänen satelliittinavigointijärjestelmänsä. Ja sitten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 suullisella tarkistuksella. Vastustaako joku sitä? Ei. Kuka puoltaa 11? Vastaan tyhjä hyväksytty. 10 lisäyksenä puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. hyväksytty. He, sydämelliset onnittelut kollega Lange, teidän pitäisi tulevaisuudessa myöskin näin lyhyet äänestyslistat saada aikaan. Ja sitten seuraava äänestys. Kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta, tyhjää, vasta-äänet,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 vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan Oho. Täytyy tarkistaa toinen osa. Tarkistusäänestys, äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 25. Lisäyksenä 25 puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyykö vielä ottaa uudestaan 25 puolesta vastaan? tyhjää. Tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää. Ei näyttänyt miltään. Otetaan uudestaan 26 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjä hylätty 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 31 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa raukeaa. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjä hylä, hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 44 puolesta vastaan Hyvä, tyhjää hyväksytty. 45 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 49 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 50 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 51 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 52 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan Pyydän uudestaan toinen osa puolesta äänet vastaan tyhjää. Tarkistus. Tarkistus. Äänestys. Tarkistusäänestys alkaa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Ja hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Ei anteeksi, unohdin 54 puolesta vastaan ja hyväksytty. Ja nyt lopuksi loppuäänestys. Äänestys alkaa. Siis uusi aloitus. Uusi aloitus. Äänestys alkaa siis. Ja äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijä. Ja sitten seuraava. Palaamme kohtaan 11. Nyt kaikki äänestykset on hoidettu. Kun menette ulos, niin menkää hiljaa. Muistakaa se. Ruokavaliolla on ensimmäinen puheenvuoro kohtaan 11. Ruokavalio, teidän vuoronne, olkaa hyvä.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 Please let us a chance to start. And the one and only who speaks now is Ms. Cavallo. Jatketaan ja Carvalho saa puheenvuoron. Oui, mais bon. Non, mais on aura. allez. on aura. Au revoir, madame.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 työryhmä yhden varapuheenjohtaja, joka käsitteli teollisuuskysymyksiä. Kun nyt olen vuodesta 1998 osallistunut kaikkiin kokouksiin, niin pidin Kankunin kokousta tehokkaimpana. Lähinnä sen vuoksi, että meksikolaiset olivat järjestäneet sen hyvin, paitsi että logistiikka toimi, myös sisältö oli hyvä – työtä vietiin eteenpäin hyvin tehokkaasti, osallistavasti ja hyvin verrattuna aiempiin koppeihin, erityisesti Kööpenhaminan koppiin verrattuna. Tämä oli siis hyvä. Me hyväksyimme kaksi COP-päätöstä. Jokin tovi kului niin, että meillä ei mitään päätöksiä saatu, ja nyt tällä kertaa saatiin kaksi päätöstä. Toinen koski pidemmän tähtäyksen asioita. Toinen siis koski Kioton pöytäkirjaa, toinen yleissopimusta. Ja haluaisin kiinnittää kollegoiden huomion seuraavaan asiaan. Meillä oli kaksi rinnakkaista neuvotteluhanketta. Toinen, its, toinen koski yleissopimusta, toinen Kioton pöytäkirjaa. Ja USAhan osallistui ainoastaan yleissopimusneuvotteluihin, ei Kioton pöytäkirjaneuvotteluihin. neuvotteluihin. Ja kun me totesimme, että neuvotteluissa oli joitain ongelmia, jotka liittyvät siihen, että Venäjä ei liittynyt Kioton pöytäkirjan toiseen kauteen, tämä nimenomaan liittyi Kioton pöytäkirjan neuvotteluihin, ei näihin pitkän tähtäyksen neuvotteluihin. Eli COP16 saatiin aikaan monta edistysaskelta nimenomaan yleissopimusneuvotteluissa, ja nämä kahden vaiheen neuvottelut olivat ihan tasapainoisia, koska ennen COP16 Kioton pöytäkirja meni eteenpäin nopeammin kuin yleissopimusneuvottelut. Ja nyt oli hyvin tärkeää se, että molemmat menivät eteenpäin tasapainoisella tavalla ja myös yleissopimusneuvotteluissa saatiin edistystä aikaan, koska nyt kaikki yleissopimuksen osallistujamaat, eli niitä on 194, olivat mukana. Ja sitten Kiotoon osallistui vielä näiden maiden alaryhmä. Eli me teimme kaksi päätöstä tässä kokouksessa. Ne hyväksyttiin niin, että vain Bolivia äänesti vastaan. Kaikki muut hyväksyivät sopimuksen ja puheenjohtaja sitten sai uploadit osakseen. Näin tapahtui tietääkseni ensimmäistä kertaa. Kollegani Korhola jo kertoi näiden päätösten sisällöstä. Kaikkein tärkein edistysaskel oli se, että saatoimme antaa sen lupauksen, joka jäi ilmaan roikkumaan aiemmissa kokouksissa. Nyt me saimme tämänkin mukaan. Olemme myös edistyneet ilmastorahaston osalta metsäpaketissa ja puhtaan kehityksen teknologiassa. Eli YK-neuvottelut saivat tällä tavalla pökköä pesäänsä. Ja kaiken kaikkiaan Kiinan ja USAn asenteet olivat paljon myönteisempiä Haluaisin myös mainita sen, että eurooppalaiset olivat tehokkaasti läsnä. Me olimme tehokkaita sekä komission että Belgian puheenjohtaja, Belgian puheenjohtajamaana oli läsnä. Ja me järjestimme säännöllisesti briefaustilaisuuksia, kaikki meni oikein hyvin. Eli tärkeitä edistysaskeleita tehtiin eri elementtien suhteen, jotka ovat osia yleissopimuksesta ja toivottavasti nyt tämä muodostaa hyvän pohjan sopimukselle seuraavassa COP-kokouksessa vuoden lopussa Etelä-Afrikassa. Um Kiitoksia, mutta minun täytyy muistuttaa teitä yhdestä asiasta. Varttia vaille 12 tulee Unkarin ministeri ja sitä ennen meillä on vielä kolme esityslistan kohtaa. Minä olisin tyytyväinen, jos kollegat puhuisivat vain yhden minuutin ajan. Bellet ja sitten Matias. Kiitos puheenjohtaja ihan pari minuuttia. Haluan vain lisätä siihen, mitä kollegat sanoivat tästä kopin tuloksesta. Mielestäni on hyödyllistä antaa idea kollegoille, jotka eivät olleet paikalla. Antaa idea tai ajatus siitä, että mitä, mitä ohjelma piti sisällään ja mitä me oikein teimme siellä. Konkreettisesti me menimme sinne kahden 12 jäsenen kanssa ITRE-valiokunnasta. Ja kuten Rova Kavalise sanoi, me, meillä oli kolme työryhmää. Yksi oli teollisuudesta ja toinen oli niin kutsuttu RV ja sitten oli markkinamekanismeista ja kansainvälisistä järjestöistä. Ja tämä oli erittäin hyvä kokemus äh, meillä oli hyvä keskustelu. Meillä oli useita kahdenkeskeisiä tapaamisia, ei ainoastaan amerikkalaisten kanssa, mutta myös japanilaisten kanssa, meksikolaisten kanssa erity- ja brasiliaisten kanssa, joka oli erittäin mielenkiintoista. Se ei ollut ainoastaan keskustelu niinkään, mutta siinä annettiin meille tilaisuus edistää ja niin kutsutusti viedä meidän eurooppalaista malliamme eteenpäin. Ja tätä me teimme näiden niin kutsuttujen sivutapahtumien yhteydessä. Meillä oli työryhmät ja sitten joskus samanaikaisesti meillä oli seminaareja, workshoppeja, jotka olivat avoimia kaikille COP-konferenssin osallistujille. Me olimme erittäin aktiivisia. Yksi workshop liittyi energiatehokkuuteen ja tiedonsiirtoon – ja toinen oli äh, kasvihuonekaasupäästöjen lopettamisesta tai lakkauttamisesta ja itse olin tässä puheenjohtajana. Ja minä toistan itseäni, mutta tämä oli erittäin hyvä tapa viedä meidän ideoitamme eteenpäin. Tulos, kuten äh, tässä edelliset puhujat kommentoivatkin, en palaa siihen enää. Haluan ihan lopuksi vain sanoa, että haluan kiittää kaikkia valiokuntien henkilökuntaa, Georgiusia ja Edwiniä, koska he ovat aina ja he olivat aina saavutettavissa ja me voimme luottaa heidän erinomaisiin tietoisiinsa. Kiitos. Miss Matias. Kiitoksia, Matias. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää kaikkia niitä, jotka olivat mukana tässä hankkeessa. Olette tehneet erinomaista työtä ja erityisesti haluan kiittää edustaja Korholaa hänen raportistaan siitä. Kävi hyvin selväksi se, mitä Kankunissa tapahtui. Minä kyllä suostun pyyntöönne puhua vain minuutin verran, mutta paljon meillä on vielä tehtävää. Sen oikeastaan tässä halusin sanoa, mitä tulee teknologian siirtoon ja uusien energiamuotojen löytämiseen, niin paljon meillä on vielä työsarkaa edessämme. Ja toivon, että kaikki me teemme työtä kovasti, jotta voimme saavuttaa nämä tavoitteet ja jotta voimme myös saavuttaa sitovat tavoitteet Etelä-Afrikan ja muiden allekirjoittaneiden maiden kanssa. Sydämelliset kiitokset. Ja nyt me ryhdymme käsittelemään esityslistan kohtaa 15 Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto. Eh, ja Charles Chichester saa puheenvuoron. Hän on meidän esittelijämme. Thank you very much, Chairman. Uh... Kiitos erittäin paljon puheenjohtaja. Tämä mietintö koskee Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa. Jotkut kollegat muistavat, että me käsittelimme tätä ää, aihetta ja viime virkakaudella, kun joidenkin keskustelujen jälkeen ää, sovimme toimikauden jatkamisesta. Yksi ehdotus liittyy siihen, että tämän viraston roolia ja tehtäviä uudistetaan. Ja toinen on ehdotus siitä, että sen toimikautta jatketaan nykytilasta, jolloin sen tarkoitus on loppua maaliskuussa 2012 ja tarkoitus on jatkaa sitä syyskuuhun 2013. 2013 asti. Kuten komissio sanoi, jos me emme pääse niin pitkälle kuin he haluaisivat tässä ehdotuksessa tämän säädöksen tai asetuksen muuttamisessa. Niin puheenjohtaja, haluaisin kiittää varjoraportoijia. Meillä on ollut kaksi kokousta varjoesittelijöiden kanssa ja toinen viimeisin kokous, siinä oli erittäin hyödyllistä keskustelua näistä asioista, jotka liittyvät tähän. Haluaisin sanoa, että tuloksena tässä on yksi erittäin tärkeä asia, jota ei ole tässä komission ehdotuksesta, mutta joka pitää ottaa esille, koska se oli, häiritsi meitä viimeksi, kun katsoimme tätä tähän virastoon liittyvää asetusta. Ja tämä liittyy viraston paikkaan. Suoraan sanottuna tämä on erittäin tärkeää tämän viraston tehokkaalle toiminnalle ja siksi tämä on otettava esiin. Ja voin vain esitellä pahoitteluni siitä, että meidän pitää tehdä näin, mutta tässä on monia tutkimuksia, johon esimerkiksi yksi omasta jäsenvaltiostani, jossa on keskitetty, keskitytty tähän tämän viraston olinpaikkaan. Se on Kreetalla, joka on aivan mahtava paikka. Kollegat, voin vahvistaa tämän, olen käynyt siellä, mutta se on myös erittäin kaukana ja kestää erittäin kauan päästä sinne. Tämä on erittäin tärkeä tekijä tämän viraston tehokkaan toimimisen kannalta. Se vaikuttaa työoloihin, esimerkiksi henkilöstön osalta ja niin edelleen. Ja toinen asia, joka tähän liittyy, on se, että meidän pitää ottaa tämä esille, koska yksityiskohdat e-, emäntä tai isäntä maasta, niitä ei ole täytetty ja ne pitää ottaa esille. Minä tiedän ja ymmärrän ja olen täysin sympaattinen sen suhteen, mitä Kreikan viranomaiset tällä hetkellä käyvät läpi, mutta kuitenkin nämä, näitä ehtoja ei ole täytetty. Ja kun tätä ehdotusta tutkitaan, niin meidän, meillä on nyt ö, tilaisuus ottaa tämä asia esille ja keskustella sitä. Puheenjohtaja, tämä on varhainen keskustelu, joten en halua mennä ihan yksityiskohtiin olen varma, että meillä on nyt vähän aikaa jäljellä, mutta halusin vain sanoa, että ehdotan, että me otamme tämän ensimmäisen ehdotuksen ää, toimikauden jatkamisesta ja käsittelemme sen nopea, mahdollisimman nopeasti jotta voimme sitten antaa selvän merkin viraston henkilöstölle siitä, että me tuemme sitä ja me haluamme, että se jatkaa työtänsä. Mutta haluamme järjestää sitä uudelleen, uudistaa sitä ja ot- käyttää aikaa käsitellä joitakin asioita sen hallintoon liittyen ja sen rooliin liittyen. Tämä on melko haastava tilanne, koska tämä virasto käsittelee sellaisia asioita, jotka ovat erittäin tärkeitä jäsenvaltioiden mielestä. Se, mitä tulee internettiin ja tietoturvallisuuteen ja niin edelleen. Me emme halua muuttaa tämän viraston roolia tai tehtävää niin paljon, että se menisi päällekkäin kansallisten virastojen työn kanssa. Me haluamme lisätä eurooppalaista arvoa sille ja se, että se on koordinoija taho. Puheenjohtaja komission ehdotuksessa tuotiin esille monia asioita, jotka liittyvät viraston toimintaan – tässä mainittiin monia asioita, jotka eivät liity tähän viraston paikkaan. Siksi valits, itse mainitsin paikan. Tässä mainitaan e-, varhaisreagointijärjestelmä ja esimerkiksi tietojen rajallisuus, mitä tulee ongelmien käsittelyyn ja sekä riskien riskit ja haasteet. Sitten siinä otettiin turvallisuusongelmat ja se, että tarvitaan malleja yhteistyöhön. Ja sitten siinä mainittiin tarve tehokkaammalle toiminnalle verkkorikollisuutta vastaan. Eli tässä ovat sellaiset ongelmat, joita komissio löysi ja joihin he pyrkivät löytämään ratkaisua tässä ehdotuksessa. Tässä on paljon kes- keskusteltavaa, emmekä varmasti ratkaise tätä tänä aamuna, mutta haluaisin kuitenkin pyytää ja pyydänkin, että koordinaattorit järjestävät minikuulemisen tästä asiasta, jossa voidaan, jonne voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita antamaan kantansa. Meillä on tietysti oma kantamme, joka ei ole sama kuin komission kanta. Tässä on tehty paljon työtä tämän eteen, mutta haluaisimme kuitenkin, että me pitäisimme tällaisen minikuulemisen. Ja lisäksi, koska meillä on nämä tilat käytössänne, niin voitaisiin laatia pikainen tutkimus tästä asiasta jotta saisimme toisen näkökannan tähän asiaan. Minulla on ollut alustava mm, tapaaminen Unkarin puheenjohtajaisvaltion kanssa ja he ovat ilmaisseet sen, että tämä asia hoidettaisiin heidän puheenjohtajuuskaudella, mutta tämä on mielestäni erittäin vakava aihe, joka vaatii paljon pohdintaa ja jos me haluamme sitä pohtia todellakin syvällisesti, niin me emme voi saada sitä loppuun ennen kuin vasta vuoden toisella puoliskolla. Mutta varsinainen aikataulu, sitä pitäisi keskustella koordinoijien kanssa. Ja tämä ehdotus, en halua nyt mennä tähän Tämä taitaa olla tarpeeksi minulta. Tällä hetkellä varmasti minulta jäi paljon asioita käsittelemättä, mutta kollegat ottavat ne esille. Minä kuuntelen nyt, mitä muilla kollegoilla on sanottava. Kiitos. Ja, wir, bitte nochmal, dass wir... Niin, minä pyydän, että käsitellään asiaa lyhyesti Kristian äh, ja Rova ja Meillä on vielä vieras ja Unkarin ministeri. Kristian ole hyvä. Kiitoksia. Minä yritän esittää asiani lyhyesti. Ensinnäkin tämän toimikentän esittely. Minusta tuntuu, että parlamentti on vaikeassa tilanteessa, kun me olemme huomanneet, että tai siinä mielessä on kuitenkin todettava, että esittelijän ja koordinaattorin välillä on hyvää yhteistyötä mutta jos ajatellaan neuvostoa ja komissiota, niin heidän täytyy tietää, että parlamentti on hyvin päättäväinen siinä, että meillä pitää olla joko toimintakykyinen virasto tai sitten sitä ei uudestaan perusteta. Tämä on tai ei ole organisatorinen tai sisältökysymys, vaan se on erittäin poliittinen kysymys. Meillä oli Virossa tämä verkkorikollisuus ja verkosto, verkko kaatui kolme viikkoa sitten, kun se sitä vastaan hyökättiin. Eli meidän pitäisi pystyä vastustamaan näitä hyökkäyksiä, mutta se ei toimi. Ja sitten tältä taustalta, että onko meillä Euroopan unionissa tehokas verkosto, se on erittäin poliittinen kysymys jos ajatellaan toimipaikkaa yksittäisissä jäsenvaltioissa ja sitä ehdotusta, mikä nyt on, niin se on enemmänkin tekninen luonteeltaan. Ja siitä pitää pitää kiinni. Ja sitten toinen seikka on se, että yhdestä kymmeneen tai nolla kaistaleveys on nykyinen tilanne, tai sitten jos ajatellaan, että olisi on toimeenpano, voima, valta, niin tällä asteikolla se olisi tällä hetkellä viraston kohdalla neljä. Ja minusta sitä pitäisi selkeästi laajentaa. Ja sitten kolme aspektia näyttää tässä olevan hyvin tärkeää. Ennen, ennen kuin saamme tämän ehdotuksen, me periaatteessa pidämme hyvänä EPPn kohdalla sitä, että Rova Krostet hoitaa tätä aihetta. Tämä on erittäin tärkeä poliittinen aihe ja me olemme iloisia siitä, että sitä lähestyttiin nyt näin, mutta tässä on kolme aspektia, jotka meidän mielestämme puuttuu täysin tästä mietinnöstä. Ensinnäkin me puhumme organisatorisesti pystysuorasta eh, pystysuorista yhteyksistä, eli Enisan ja komission välisistä yhteyksistä, mutta meidän täytyy tätä vaakatasoakin miettiä, eli kyseessä ei ole pelkästään Enisa, vaan GRC mm, ja suuri osa sitä, eh, joka käsittelee internetin eh, turvallisuutta ja mikä suhde Enisalla on muihin rakenteisiin. Ja sitten toinen kohta on, että meillä on erittäin suuri turvallisuuden tutkimusohjelma, ehm, 1,5 eh, miljardia, ja tämä liittyy IT-turvallisuuteen. Mm, mutta tässä ei ole sanakaan tästä ohjelmasta. Meillä voi olla internetvirasto. Ja sitten jos ajatellaan, että me käytämme satoja miljoonia IT-turvallisuuteen Euroopan unionissa, niin siinä täytyy miettiä myöskin sitä. Eli tällä hetkellä organisatorisesti eh, käsitellään viraston ja komission välisiä suhteita, mutta meidän täytyy myöskin vaakatasolla miettiä viraston ja muiden rakenteiden välisiä suhteita ja niiden, jotka käsittelevät samoja asioita. Ja sitten toinen osa on se, että mikä on Enisan suhde muihin kansainvälisiin kumppaneihin. Amerikan kongressi on hyväksynyt tietoverkkorikollisuutta koskevan asetuksen ja pyrkii ottamaan Euroopan yhteisön kanssa tai neuvottelemaan ähm, standardoinnista tietoverkkorikollisuuden kohdalla. Mikä on Enisan suhde komission ja päinvastoin ja kuka oikeastaan kansainvälisissä elimissä on edustettuna. Ja kolmas aihe, jota ei ole käsitelty, on Euroopan kriittinen infrastruktuuri sisäministerit ovat päättäneet, että he miettivät kahden mieden ajan sitä, että onko IT kriittistä infrastruktuuria Euroopassa. Tämä on osittain hämmästyttävä menettely, koska jäsenvaltiot olivat huolissaan siitä, että heidän omat valtion turvajärjestelmänsä – liian voimakkaasti saattaisivat joutua Enisan tai Euroopan vaikutusvallan alaiseksi. Tämä on yksi näkökanta, mutta toinen näkökanta on yksityistalous ja IT. Minusta tuntuu, että tätä, tämä puolustuslinja ei ole niinkään äm, ä, tietoverkkorikollisuuden puolella, vaan ä, ohjelmistotoimittajien puolella. Meidän täytyy miettiä, mikä suhde Enisalla on yksityisiin eh, tietoverkkoihin ja tietomarkkinoihin. Tässä voidaan miettiä, että onko sillä koordinoiva tehtävä vai e- mikä. Eli nämä ovat sellaisia kohtia, mihin mietinnössä ei ole puututtu. Minä uskon, että jos ajatellaan näitä lisää aspekteja komission kanssa keskustellaan niistä, niin silloin minusta on välttämätöntä, että ne otetaan myöskin Enisan agendaan mukaan. Ja minä haluaisin korostaa sitä, että annamme paljon arvoa sille, että varjoesittelijöiden ja esittelijän kanssa pystymme rakentamaan vahvan parlamentin kannan. Uskon, että siihen pystymme ja haluamme antaa esittelijöille aikaa ja kestävää vertailukykyä niin, että he voivat miettiä, miten Enisa pystyy kansainvälisillä markkinoilla toimimaan. Eli kysymys on siitä, että perustammeko me eh, viraston, joka voi toimia, vaan kysyin, kyse on poliittisesti erittäin tärkeästä aiheesta ja siitä, että onko meillä tehokkaat rakenteet, niin silloin kansainvälinen reaktio saattaisi olla se, että Euroopassa ei ole tehokkaita rakenteita. Rouva Tiikkau domnule președinte. <clears throat> Vreau să mulțumesc domnului Chichester uh, pentru cooperarea. Haluaisin kiittää herra Chichesteriä hänen erinomaisesta yhteistyöstään. Niin kuin edeltäväkin puhuja sanoi, niin on tärkeää, että parlamentilla on tässä vahva kanta neuvotteluissa, joita se käy neuvoston ja komission kanssa. Hmm, mitä tulee Enisan lopulliseen muotoon ja toimivaltaan. Kohdassa 15 me nyt keskustelemme vain eh, lyhyen aikavälin eh, toimikauden pidentämisestä, joka on viisi vuotta, mutta jos ajatellaan pitkän tähtäimen tähtäyksen strategia digitaalisen turvallisuuden alalla, niin meidän pitäisi toimia pitkällä tähtäyksellä ja meidän täytyy myöskin ulkomaisten kumppaneiden kanssa keskustella ja neuvotella verkkojen turvallisuudesta. Siksi minä uskon, että on tärkeää se, että niin varhain kuin mahdollista me pidennämme nyt lyhyellä aikavälillä tätä toimivaltaa tai toimikautta niin, että voimme noudattaa Äh, äh, neuvotella ja vuonna 2012 toimikausi päättyy ja jos me silloin sen Enisan toimikauden päätämme, niin silloin meillä ei ole aikaa neuvotella. Jos nyt hyväksytään se, että pidennetään Enisan toimikautta viidellä vuodella, niin silloin täytyy ryhtyä keskustelemaan myöskin Enisan toimivallasta. Ja tästä tämän pitää olla periaatekeskustelua mitä tulee sitten Enisan asiantuntijoihin ja se, että otetaan mukaan eri verkostot, niin silloin meidän täytyy varmasti miettiä pidemmälle kuin viisi vuotta. Enisan täytyy todistaa luotettavuutensa. Ja sitä varten tarvitaan koordinointia eri Euroopan toimielinten välillä pitää olla julkiset ja, julkinen ja yksityinen puoli mukana ja sitä varten tämä viiden vuoden raja on hyvin lyhyt. Me kuitenkin hyväksymme tämän toimikauden lyhyen pidennyksen niin, että voimme vakavalla mielellä keskustella Enisan tulevasta lopullisesta muodosta. Minä uskon, että tämä virasto, jossa käsitellään verkkorikollisuutta, niin sen pidennyksen täytyy ainakin 10-20 vuotta olla, ja Euroopan unioni tarvitsee luotettavat, luotettavan kumppanin. Sitä varten kannatan sitä, että Enisan toimikautta pidennetään. Kiitoksia. Thank you, Ms. Valean. Valean. Kiitoksia Alden varjo esittelijänä. Haluaisin ilmaista tukeeni esittelijä Chichesterin lähestymistapaa kohtaan. En ole täysin sitä mieltä, että tarvitsemme kahden raiteen lähestymistapaa. Enkä usko, että noin tarkistukset voimme jatkaa aikarajaa vuoteen 2013. Meidän pitäisi pohtia parasta keinoa, kuinka tämä virasto voi toimia ja miten sen tehtävä miten sen tehtävät jäsentyvät, jotta ne vastaavat niihin turvallisuusuhkiin, joita meillä on. En nyt halua porautua yksityiskohtaisesti tähän asiaan, mutta sanoisin pari seikkaa. Enisan tulevaisuuden tehtävästä. Yksi tulevaisuuden tehtävä olisi se, että sen tulisi määrittää, selittää sitä, kuinka tiedot, tietoja Atlantin molemmin puolin, samoin kuin Euroopan sisällä, voidaan vaihtaa ja kuinka julkisen ja privaatin sektorin välillä tiedonvaihtoa voidaan mahdollistaa. Meidän tulisi informaation vaihdon yhteydessä saada parempi kuva yhteisistä riskeistä niin, että voimme teho, mahdollisimman tehokkaasti toimia. Meidän tulisi myös pohtia sitä, kuinka turvallisuudesta voitaisiin tehdä tärkeä painopiste hallitusten järjestelmissä ja julkisissa hankinnoissa. Pitää myös pohtia sitä, miten me voisimme puuttua kyberturvallisuuteen, parantaa yhteisiä infrastruktuureja, varmistaa sen, miten toimimme hätätapauksissa. Ja meidän täytyy myös puuttua kriittisiin infrastruktuureihin, kuten sähkön ja voimaan. Meidän täytyy pyrkiä kohti globaalia koordinaatiota, kun torjumme kyberrikollisuutta. Tiedämme, että jäsenvaltiot eivät välttämättä mielellään jaa tällaista arkaluontoista tietoa, mutta nämä ovat sellaisia asioita, joihin meidän ainakin pitäisi puuttua, katsoa, olisiko mahdollista toteuttaa jäsenvaltioiden välistä koordinaatiota. Joten kyllä, olen sitä mieltä, että Enisaa tarvitaan ja meidän täytyy tehdä oma tehtävämme, oma osuutemme, jotta tästä virastosta tulisi vähemmän byrokraattinen ja tehokkaampi instrumentti, reaktiivinen sellainen, niin että se otettaisiin vastaan myös privaattisektorilla. Ja tulen perehtymään tutkimukseen, jota Chichester suositti. Ja ihan kauniiksi lopuksi tästä Enisan sijaintipaikasta – jos päätös tehdään, sen tulisi perustua konkreettisille faktoille ja vastausten tarkalle syynäämiselle, eikä meidän tulisi tämän vuoksi takia suistua raiteilta varsinaisesta keskustelusta, joka liittyy Enisan rakenteeseen. Ei pidä lähteä poliittiseen kiivailuun Enisan sijaintipaikasta. Charles Sydämelliset kiitokset. Charles, haluatko vielä käyttää puheenvuoron? I don't if the commission want to... En tiedä, haluaako komissio sanoa jotakin tässä vaiheessa. Minä kovasti pyytäisin, että se ei, ei sanoisi mitään. Tarvitsetko te minuutin? Yksi minuutti voidaan antaa komissiolle. Siis olen pahoillani. Minulla on ensimmäinen vieraamme täällä ja vaille 11 Unkarin ministeri tulee tänne komissio. Teillä on yksi minuutti aikaa puheenvuoroon. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitän parlamentin jäseniä siitä, että ovat käyttäneet puheenvuoroja. Haluaisin vain sanoa, että meidän mielestämme Enisan uu, nykyaikaistaminen on tärkeää ja meistä oli mukava kuulla, että esit esittelijä ehdotti ähm, tällaista nopean hyväksymisen tietä, eli tällä tavalla me saamme riittävän turvaverkon aikaan ja voimme modernisoida Enisaa riittävän ajoissa. Mitä tulee tähän ehdotettuun tiehen, jolla nyt lähdettäisiin, meitä tämä ehdotus miellyttää. Komissio on valmis tukemaan teitä keskusteluissanne niin aina kun se teidän mielestänne on asianmukaista. Monet kiitokset ymmärryksestänne, Charles. Ihan nopeasti haluan vain kiittää kollegoita tästä hyvistä kommenteista ja kiitos komissiolle tästä rakentavasta asenteesta. Ja toivottavasti kollegat ja koordinaattorit ovat samaa mieltä tästä ehdotuksesta, joka koskee minikuulemista ja tutkimusta. Palaan tähän asiaan jälleen aikais- myöhemmin. Kiitos. Kiitän. Ja miten sitten etenen. 28. Eh, tammikuuta kello 10 on eh, tarkistusten jättämisen määräaika, eli kyseessä on pelkästään tämä tilapäinen pidennys eikä tämä perusongelma. Ja sitten kohdassa 16 toivotan tervetulleeksi vieraamme Carlodes eh, Doridesin, Euroopan GNS viraston pääjohtajan. Ilman pitempiä puheita sanon, että olemme iloisia siitä, että olette täällä ja pyydän, että esittäydytte lyhyesti ja vastaatte muutamiin kysymyksiin. Pyydän anteeksi sitä, että me emme ole kauhean ystävällisiä tässä keskustelussamme teidän kanssanne tänään, mutta pyydän anteeksi sitä jo etukäteen. Olkaa hyvä, Dorides. So, Mr. Chairman, uh, this Niin, puheenjohtaja, arvon parlamentaarikot. Haluaisin aloittaa tämän ensimmäisen vierailuni tähän valiokuntaan sanomalla, että olen tietoinen uutisesta, uudesta institutionaalisesta arkkitehtuurista, jonka Lissabonin sopimus on tuonut, tuonut muassaan, ja olen tietoinen parlamentin tärkeästä roolista yhteispäätösmenettelyssä. Ja senpä vuoksi haluaisin nyt tässä ensimmäinen lähteä siitä, että tämä ensimmäinen vierailu niin tässä valiokunnassa on mahdollisuus aloittaa hedelmällinen yhteistyö kanssanne koko tämän toimikauteni aikana. Uskon, että teidän ehdotuksenne, ajatuksenne, jopa kritiikkinnekin silloin, kun sen on tarpeen, on, tulee olemaan arvokasta tälle ohjelmalle ja virastolle. Tämähän siis todellakin on vasta ensimmäinen kertani tälle ja minun pääpuheenvuorokumppanini on eh, Niebler. Hän edustaa parlamenttia johtokunnassa, joten meillä on mahdollisuus jatkuvaan vuoropuheluun. Muutama sana ihan vain perusasioiden selvittämiseksi. Ensinnäkin mitä tulee Galileon, missä mennään? Meillähän nyt on edessämme tänä vuonna 2011 hyvin tärkeitä aikoja. Tämä on tärkeä vuosi. No, aloitan ensin Egnosista. Egnos, yhden, Egnos tulee olemaan täysin saatavilla kuukauden sisällä ja siviiliilmailun tarpeita varten. Tämä on erittäin tärkeä saavutus, koska Egnos on menestystarina – Tietäkää ja ymmärtäkää, että EGNOS toimii äärimmäisen hyvin. Se on maailman toiseksi tärkein järjestelmä amerikkalaisen järjestelmän lisäksi. Se parantaa GPSn toimintaa ja me odottelemme tärkeitä läpimurtoja siviiliilmailun alalla. Kuten tiedätte, niin USAlla on jo yli 500 tällaista precision approach, approachia, ja se, me tulemme ö, ottamaan tätä uutta teknologiaa haltuumme. Mitä tulee Galileoon? Neljä kuudesta sopimuksesta on jo allekirjoitettu ja kaksi jäljellä olevaa saatetaan päätökseen ennen kesää. Lopuksi. Kaikkein tärkeintä on se, että tämän vuoden syyskuuhun mennessä kaksi ensimmäistä satelliittia lanserataan. Joten tämä on erittäin tärkeä kilometripylväs tämän hankkeen tiellä, koska nyt alamme käyttää kaikkia, niin, kaikkia käytössä olevia satelliittejamme syyskuun alusta alkaen. Sen jälkeen ota odotamme, että kaikki loputkin satelliitit voidaan lähettää ilmoihin vuosien 2011, 13 ja 14 aikana ja me saamme ensimmäiset 18 satelliittia kiertoradalle ensimmäisiä palveluita suorittamaan vuonna 2014 2015 Minun visioni Galileosta on, Galileosta on seuraavanlainen. Uskon, että Galileolla on mahdollisuus olla GNSS-systeemin eh, eturintamalla yhdessä GPSn kanssa. On erittäin tärkeää, että vuonna 2014-2015 voimme aloittaa nämä ensimmäiset palvelut. Se on äärimmäisen tärkeää. Ja uskon, että Galileolla on kaikki mahdollisuudet tarjota ne strategiset riippumattomuustavoitteet, joita meillä on, samoin kuin myös ne taloudelliset tavoitteet, joita me odotamme tältä avainohjelmalta. GNSS-virasto, jonka johtajana minä tulen olemaan, tulee esittämään erittäin tärkeää osaa, erityisesti kahdella pääalueella. Toinen on turvallisuus erityisesti turvallisuuskeskusten operaatioiden turvallisuus. Ja toinen tärkeä on, tehtävä on akkreditaatio, eli turvallisuusvälineistön ähm, äh, hyväksyminen. Toi viraston pitäisi myös myötävaikuttaa järjestelmän kaupallistamiseen. Tässä kohtaa haasteena on hallinnoida käyttöönotto- ja kokeiluaikaa. Tämä on äärimmäisen tärkeää, koska Galileon käyttäjät ovat aika moniaita, erilaisia. Galileo on hyvin monimuotoinen, monisäikeinen ohjelma. Ja tämä on hyvin arkaluontoinen alue, jolla virastolta odotetaan panosta. Ganz, ganz herzlichen Dank. Oikein sydämelliset kiitokset Täällä on puheenvuoropöntöä Glante ensimmäisenä, olkaa hyvä. Ja, eh, herzlichen sydämelliset onnittelut tästä uudesta virasta. Ja oikein mukavaa elämää tuossa kultaisessa kaupungissa Prahassa. Tämä on tällainen eh, avainsana. Te sanoitte, että te haluatte tehdä töitä Galileon puolesta. Minusta tuntuu, että meidän täytyy vielä kaikkien vedota eh, työntekijöiden puolesta niin, että he haluaisivat muuttaa Prahan. Tiedän, että on vaikeuksia saada henkilökuntaa. Sinne haluaisin kuulla, että oletteko te jo ryhtyneet toimimaan saadakseen henkilökuntaa. Kiitoksia ja sitten kollega hämät. Pane předsedo, já bych také panu řediteli chtěl e, pogratulovat a popřát mu hodně. Haluaisin onnitella myöskin herra pääjohtaja ja toivottaa paljon onnea ja menestystä, kun hän tulee olemaan minun naapurini Prahassa. Minä olen jo yli 25 vuoden ajan asunut viraston lähellä ja minä vahvistan Klanten sanat, että siellä pystyy hyvin elämään ja minulla on seuraava kysymys. Mikä teidän mielestänne on tärkeintä tässä ensimmäisessä vaiheessa agentuurille, siis virastolle ja sitten satelliittijärjestelmään Galileolle? ja miten parlamentti pystyy teitä auttamaan tässä. Kiitoksia. Seuraava puhuja Ruotikao. Mulțumesc, domnule președinte. <coughs> Aș dori să vă felicit pentru... Kiitoksia. Minä haluaisin myöskin onnitella teitä uudesta virastanne ja haluaisin naisten valiokunnan esittelijänä puhua. Minä ajattelen ennen kaikkea tulevaa Galileo-järjestelmää ja sen käyttämistä liikenteen alalla. Ja mietin myöskin tätä GNSS-verkostoa, jota pitäisi pystyä käyttämään. Tietenkin se on muuta kuin, muutakin kuin infrastruktuuri, se aiheuttaa investointeja, mutta onko välttämätöntä, että jo nyt investoisimme myöskin tutkimukseen niin, että voimme tarjota palveluita, erityispalveluita, niin että meillä on jossakin vaiheessa toimiva infrastruktuuri valmiina mutta että voimme myöskin käyttää hyväksemme infrastruktuuria. Sen voimme tehdä ainoastaan silloin, kun meillä on palveluita ja muita ohjelmia käytettävissä, joita pitää testata ennen, ennen kuin ne tuodaan markkinoille. Minä toivon, että teillä on vaikutusvaltaa ja pystytte sanomaan komissiolle, että ähm, väliajan arviossa tarvitsette enemmän ähm, tutkimuksien määrärahoja niin, että myöhemmin GNSS ja Galileo-järjestelmää pystytään maksimaalisesti hyväksi käyttämään. Minä pyytäisin teidät, teitä ottamaan huomioon myöskin sen, että GNSS ja EGNOSin laajentaminen Itään ja Kaakkoon Euroopassa on välttämätöntä, koska nämä nämä alueet eivät ole riittävästi katettuja ja minä pyydän, että te teette työtä tämän laajentamisen puolesta niin, että meillä on todellakin eurooppalaiset markkinat tällä alalla. Ja sitten mitä tulee kansainvälisiin neuvotteluihin, viimeinen kysymys, niin tarvitaan taajuuksia niin, että tämä järjestelmä toimii. Mitä ehdotuksia teillä siihen suuntaan on? Kiitoksia ja sitten kollega Herzog. Thanks, Chairman. Just very shortly. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluaisin myös toivottaa teille paljon onnea tulevaisuudessa. Olen erittäin iloinen siitä, koska te olette meidän strateginen kumppanimme täällä parlamentissa ja jolla pyritään saamaan eurooppalainen yleisö tietoiseksi siitä, kuinka paljon tällaista uutta teknologiaa käytetään, tarvitaan mahdollisimman pian. Joten toivottavasti te johdatte tätä virastoa siten, että teillä on vähän vähemmän ongelmia kuin aikaisemmin. Toivon todella, että tämä tulee olemaan erilaista teidän kaudellanne. Me olisimme erittäin onnellisia, mikäli virasto niillä keinoilla, mitä teillä on käytettävissä, ne voisi edistää eurooppalaisille kansalaisille sitä, että mitä tulee näihin hankkeisiin, koska me tarvitsemme ensinnäkin rahoituskehystä – joka mahdollistaa nämä rahalliset vaarat näille satelliittiongelmille, mutta kuten Robert Tikau jo sanoi, myös näille sovelluksille. sovelluksille. Toivon teille paljon onnea. Voitte aina kääntyä parlamentin puoleen. Meidän pitää olla yhteydessä tulevaisuudessa ja pitää kiinni siitä, mitä olemme luvanneet eurooppalaisille kansalaisille, emmekä saa käyttää, hukata eh, heidän rahojaan. Monet kiitokset ja nyt annan teille mahdollisuuden vielä vastata näihin kysymyksiin, niin että voimme saada vielä vähän lisäinformaatiota. Olkaa hyvä. Yes, let me first... Ensinnäkin vastaisin Glamten esittämään kysymykseen, joka koski muuttoamme Prahaan. En maininnut tätä johdannossani, mutta tämähän toki on yksi ensimmäisistä viraston haasteista. Ehkä nyt on liian varhaista sanoa, tapahtuuko tämä muutto puolessa vuodessa, vaikka vuodessa vai missä ajassa. Ensin täytyy yksityiskohtaisemmin analysoida taustalla olevia teknisiä seikkoja. Mainitsisin vain sen, että turvallisuus tulee olemaan yksi viraston tärkeimmistä tehtävistä. Täytyy siis selvittää, ovatko Prahan äh, tilat, täyttävätkö ne riittävät turvallisuusvaatimukset ja missä vaiheessa. Kaikkea tätä täytyy kunnioittaa kun muutamme, niin meidän täytyy, täytyy, täytyy pitää huoli siitä, että virastossa jo oleva tieto ja osaaminen pysyy viraston sisällä. Ja pyrin komission kanssa tähän kohti tätä päämäärää. Remekin huomioista sen verran, että hän kysyi minulta, minkälaisiksi näkisin tämän viraston päähaasteet tulevina vuosina. No, minä näkisin, että turvallisuuskeskuksen rakentaminen ja toiminta ovat hyvin kriittisiä, ne ovat kriittisessä vaiheessa. Eli tässä vaiheessa niihin täytyy kiinnittää mitä suurinta huomiota, jotta voidaan kunnioittaa sitä aikataulua, josta jo puhuinkin, eli vuoteen 2014 mennessä kaikki järjestyy. Remek korosti myös sitä, kuinka parlamentti voisi tukea tätä virastoa. Kuten jo sanoin, niin uskon, että uuden asetuksen puitteissa, joka muuten hiljan hyväksyttiin, niin nyt ensimmäistä kertaa lautakunnassa on parlamentinkin edustaja, eli tämä tulee tarjoamaan mahdollisuuden seurata hyvinkin läheltä niitä ongelmia tai riskejä tai erilaisia seikkoja, joita tähän ohjelmaan liittyy. Minulle olisi tärkeää kuulla parlamentilta niistä riskeistä, joita te ehkä näette. Mielestäni te olette hyvin arvokas antenni, anturi tälle eh, virastolle, ja haluamme toki siitä hyötyä. Tikau korosti tarvetta investoida tutkimukseen ja kehitykseen ja erityisesti palveluihin ja sovellutuksiin. Kyllä, minustakin tämä on tärkeä alue. Mainitsisin sen, että lähes 90 prosenttia siitä arvosta, jota odotamme Galileolta, liittyy nimenomaan tähän alaan. Se ei niinkään liity valmistukseen tai infrastruktuuriin, vaan tähän alueeseen. Joten tulee olemaan äärimmäisen tärkeää keskittyä juuri näihin sektoreihin. On olemassa, tai tällä hetkellä komissio on kehitellyt yksityiskohtaista toimintasuunnitelmaa, jossa se yksilöi eri sektoreita, eri asetuksia. Sanokaamme sellaisia alueita, joilla nämä sovellutukset ja palvelut voisivat esittää roolia, joilla niitä voitaisiin kehittää, joten tulemme tekemään yhteistyötä komission kanssa, jotta tämä toimintasuunnitelma voitaisiin toteuttaa. On myönnettävä, että meillä on yksi kriittinen kohta. Nimittäin valitettavasti rahoituksen puuttumisen vuoksi tutki, puite, seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman rahat rahoitusnäkymissä ovat hyvin rajalliset. Joten olemme sellaisessa vähän omintakeisessa tilanteessa – jossa sovellutuksia ja palveluita ei rahoiteta juuri sillä hetkellä, kun niille olisi suurin tarve. Joten ehkä meidän täytyy nyt pohtia kaikkia mahdollisia keinoja, joita meillä on. Tai ajattelen tässä vaikka IABn kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta löytäisiin uusia rahoitusinstrumentteja, jotta kaikista huolimatta voisimme tehdä työmme täyttää nämä tehtävämme. Ja sitten vielä lopuksi Egnosista. Olen tyytyväinen, että ilmaisitte kiinnostuksenne Egnosia kohtaan. Egnos on olemassa, sitä täytyy käyttää. Olette aivan oikeassa siinä, että itäisessä ja eteläisessä Euroopassa on joitain kattavuuteen liittyviä ongelmia, mutta tarve parantaa näitä alueita, näiden alueiden palveluita on kyllä tiedossa, ja se on myös komission painopiste. Otaksumme, että noin vuoden sisällä voimme nekin maat saada katetuiksi, jotka tällä hetkellä ovat vähemmän katettuja. Ja sitten täällä puhuttiin taajuuksista – Sanoisin, että Galileohan on äärimmäisen tärkeä siinä mielessä, että se on täysin yhteen toimiva GPSn kanssa, ja tämä on avain etu meille, koska jos ajatellaan taajuuksia, dataformatteja ja muuta, niin näiden kahden välillä on täydellinen yhteen toimivuus, Joten vaikka koko konstellaatiota ei vielä voitaisi käyttääkään, niin me tulemme jo tässä vaiheessa hyötymään konkreettisista parannuksista tällä alalla palveluiden osalta. Täytyy todeta, että yhteen toimivuutta ei välttämättä ole todistettu venäläisten klonasjärjestelmän ja kiinalaisten järjestelmien kanssa. Tätä asiaa täytyy vielä pähkäillä. Sitten täytyy pohtia julkisesti säänneltyjä palveluita, joiden taajuuksia Kiina käyttää. Tätä kysymystä pohditaan komissiossa korkeimmalla mahdollisella tasolla. Ja sitten ihan lopuksi. Viimeinen kysymys liittyi viraston tulevaisuuteen ja toiveeseen olla toistamatta tiettyjä ongelmia, joita ehkä aiemmin on jouduttu kohtaamaan. Voin kertoa teille, että olen, käyttänyt, olen ollut viimeksi kuluneet kaksi vuotta komissiossa, joten talo on tuttu. Uskon, että voin tuoda tätä, tämän vuoksi lisäarvoa virastolle. Uskon, että vahvat suhteet, hyvät suhteet komission tulevat olemaan minulle valtti. Toki kunnioitan komission, samoin kuin virastonkin rooleja. Johtopäätös. Komissaari Tajani viime viikolla esitti raportin, joka koski välikauden uudistusta – Siitä käytiin ja tullaan käymään avointa keskustelua parlamentin ja neuvoston välillä, siis Galileon tulevaisuudesta tullaan käymään keskustelua, ja tässä on vaakalaudella kaksi tärkeää kysymystä, pitkän ajan rahoittaminen ja hallinnoiminen. Nämä kaksi asiaa toki päivänselvästi liittyvät toisiinsa. Minä itse tulen parhaalla mahdoll- parhaan kykyni mukaan myötävaikuttamaan tähän keskusteluun koska jos nyt katsotaan Galileon tulevia toimintoja, niin tämä GNSS-virasto, jota minä johdan, vaan saattaa esittää hyvinkin tärkeää roolia siinä. Herra Dorides, äh, mm, Herra Dorides, saan, valioku- saan valiokunnan nimissä sydämellisesti kiittää teitä siitä, että tulitte tänne tänään puhumaan, että olette vastanneet meidän kysymyksiimme saanen myöskin sanoa, että varmasti me tulemme tekemään hyvää yhteistyötä jatkossa varsinkin ne kollegat, jotka työstävät näitä asioita, mitä tekin, tekevät yhteistyötä kanssanne. Ja mm, tänään meidän täytyy vähän nopeammin kuitenkin asiaa käsitellä kuin normaalisti, mutta uskon, että meille oli apua sitä että oppimme teidät tuntemaan ja toivotan oikein hyvää onnea ja menestystä teille työssänne ja monet kiitokset. Kiitoksia. amerikanska lugnet. Vad är det för Me jatkamme keskusteluja ja saanen esitellä teille ministeri Tsefan vain. Toivottavasti jotenkuten osasin tämän oikein äänes, ääntää. Eli meillä on täällä Unkarin teollisuus- ja tutkimusasioista vastaava strategisten asioiden ministeri. Ja hän on myöskin neuvoston puheenjohtajana. Kiitän siitä, että odottelitte tuolla, vaikka me olemme vähän myöhässä. Siksi ei pitemmittä puheita. annan teille mahdollisuuden pitää puheenvuoronne ja sitten kollegalle on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Right members of the parliament, ladies and gentlemen. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ennen kuin menen yksityiskohtiin näistä asioista, niin haluan laajentaa hieman siitä, että mistä me oikein puhumme, kun puhumme eurooppalaisesta teollisuudesta ja tutkimuksesta. Meillä on paljon opittavaa rahoituskriisistä. Jotkut näistä oppiläksyistä ovat aivan selkeitä ja jotkut taas liittyvät muihin asioihin. Meillä on tietysti valtiolla julkista velkaa ja niin edelleen. Mutta on myös sellaisia oppiläksyjä, jotka voisimme tästä oppia. Haluaisin kiinnittää huomioon kolmeen pääasiaan. Ensinnäkin, kun keskitytään kriisin hallintaan, niin meidän ei pitäisi unohtaa vahvistaa myös kilpailukykyä on laajasti tiedossa, että ennen ilman kasvua me emme voi ratkaista näitä velkoja pitkällä aikavälillä. Toisekseen on paljon merkkejä siitä, että uutta kasvua tulee. Innovaatio on erittäin tärkeää ja mitä tulee meidän humaneimeen ja luonnon resursseihin, niitä, niitä tulee vaan, tullaan painottamaan enemmän jokapäiväisessä er-, elämässä. Ja tulevaisuus on toivottavasti vihreämpi. Kolmanneksi meidän ei pidä unohtaa tätä sitä ajatusta, että kasvun pitää olla kestävää ja sen pitää liittyä siihen pitää liittyä työpaikkojen lisääntyminen, koska työpaikat on kasvu on ilotonta kasvua. Meidän pitää oppia paljon kriisistä ja nämä voidaan sanoa, voidaan sanoa, että talousongelmat eivät ikinä ala taloudesta, vaan niiden juuret menevät politiikkaan ja ihmisen luonteeseen. Nämä vaativat sellaisia poliittisia tekoja sekä jäsenvaltiolta että Euroopan unionilta. me tarvitsemme kapasiteetin, meidän pitää nähdä metsä ja puu samanaikaisesti. Me eurooppalaiset, me tarvitsemme uutta suurta visiota ja meidän pitää, kun katsomme tätä metsää, niin meidän pitää olla hyvin kunnianhimoinen ajatus. Esimerkiksi Eurooppa 2020 strategia, se on paljon kohdennetumpi ja siihen liittyy tarkempia menetelmiä ja ajatus siitä, kuinka menetelmää voidaan kehittää. Siinä on, se tarkoittaa vahvempia hallituksia ja siinä on ää, paljon toimintoja sekä jäsenvaltioiden että ää, EUn tasolla. Sitten kun katsomme puita, niin näemme ää, vahvemman talous, va, ta, talousvalvonnan. ECOFIN, sillä on erittäin tärkeä rooli muissa muissa, muilla neuvoston osilla on myös omat on, oh- ohjelmansa ja tehtävänsä. Meillä on myös strateginen keskustelu, joka liittyy näihin tutkimuksen eh, tuloksiin Euroopan neuvostossa. Euroopan neuvostossa meidän pitää taata koherenssi esimerkiksi innovaation alla, alalla ja kun tutkitaan puita vielä tarkemmin, niin me näemme monia asioita, jotka liittyvät, jotkut niistä liittyvät hyvin pitkäaikaisiin asioihin ja jotkut niistä liittyvät kehityksiin. Eurooppalaiset kansalaiset ja liike-elämä odottaa meiltä sitä, että me saamme tämän pattitilanteen ratkaistua. Ja meidän pitää vastata näihin haasteisiin. Hyvät naiset ja herrat, mitä tulee kilpailukyky neuvostoon, niin siihen liittyy kolme pääasiallista periaatetta, jota haluaisin ottaa esille tämän puheenjohtajuuskauden aikana. Minä uskon, että on erittäin tärkeää saada Eurooppa elpymään, mutta ensimmäinen periaate on erittäin yksinkertainen. Tehdään liiketoiminnasta edullisempaa Euroopassa ja tehdään mahdolliseksi yrityksille toimia. Tämä on erittäin tärkeää, kun pyritään pääsemään kriisistä eroon, eli työpaikkojen luominen ja kasvu. Me emme tarvitse enempää sääntelyä, vaan meidän pitää vahvistaa toimintaa ja yritykset ovat erittäin tärkeitä tässä. Tietysti on paljon asioita, kuten esimerkiksi se, että miten löydämme tiemme tässä sääntelyn laboratori, laboratorintissä ja meillä on kaikenlaisia kuuluja resursseja ei pidä tuhlata. Meidän pitää kysyä itseltämme, että auttavatko meidän toimimme yritystoimintaa vai ei. On paljon asioita pöydällä, joista meillä, joita meidän pitää ratkaista. Haluan mainita tärkeimmän asian, eli pienet yritykset. Ne ovat erittäin pahassa jamassa työpaikkojen luomisessa, mutta PK-yritykset, ne joutuvat taistelemaan rahoituksesta. Niillä on paljon erilaisia ongelmia. Ja syyt tähän ovat siinä pienyritysten todellisessa luonteessa. Ongelma PK-yrityksillä ei ole se, että ne ovat pieniä, vaan se, että ne ovat yksinäisiä. Metafora yksinäisyydestä tarkoittaa sitä, että niillä ei ole poliittista ääntä, jota ne tarvitsevat, jotta ne voivat vaikuttaa talousluontoon tai talouden ympäristöön. Siksi tarvitaan toimia Euroopan unionin tasolla sekä jäsenvaltioiden tasolla, jotta tästä yksinäisyydestä päästään. Me tarvitsemme toimintaa, jotta saamme rahoitusta ja saimme tämän rahoitustaakan ratkaistua. Me tarvitsemme pääsyä markkinoille ja innovatiivisiin toimiin. Me tarvitsemme toimintaa, jotta yrityksistä voi tulla isompia ja vahvempia. Ei brittiläinen talous, taloustieteilijä sanoi, että pieni on kaunista. Me halusin myös vahvistaa sitä tai painottaa sitä, että politiikan pitää antaa tai auttaa niitä kasvamaan. Pieni on ehkä kaunista, mutta se, että tulee vahvemmaksi ja isommaksi, niin se on vielä kauniimpaa. Jotta pääsisimme markkinoille ja rahastoon käsiksi, niin Unkarin pää puheenjohtajuuskausi pyrkii käyttämään tai auttamaan PK-yrityksiä ja tutkii komission asiakirjoja, jotka on annettu tästä asiasta. Me pyrimme toukokuussa äh, julkaisemaan politiikka-alan tärkeimmät alueet. Me pyrimme keskustelemaan näistä tärkeimmistä asioista ja edistämään sitä äh, meidän kokouksissamme Unkarissa me pyrimme vahvistamaan pk-yritysten innovatiivista kapasiteettia. Tämä on erittäin tärkeää toiminta liittyen tähän ja myös koordinointi näiden lippulaivahankkeiden välillä. Siitä tulee eri, yhä tärkeämpää ja myös PK-yritysten kansainvälisen toiminnan edistäminen. Neuvoston toiminta ei Lisäksi me järjestämme 24.–25. toukokuuta konferenssin, jossa jaetaan yrittäjyyspalkinto jäsenvaltioiden, otetaan myös huomioon jäsenvaltioiden yhteiset toimenpiteet tai jaetut toimenpiteet. Kaikki yritykset eivät pysty käyttämään potentiaaliansa täydellisesti, kun kriisi on valloilla, joten me tarvitsemme politiikkoja, jotka ratkaisevat tämän markkinoiden hajanaisuuden ja tukevat yrityksiä. Työn jako on vaurauden perustana, mutta työnjakoa on, sitä rajoittaa myös markkinoiden laajuus. Me voimme käyttää hyödyksi tätä työnjakoa vain silloin, kun me estämme hajaantumista, markkinoiden hajaantumista. Se on, siihen liittyy paljon kielteisiä vaikutuksia. Se edistää tai estää talou, yritystoimintaa ja työpaikkojen luomista. Toisin sanoen markkinoiden hajantuminen tarkoittaa sitä, että me emme käytä potentiaalia työpaikkojen luomiseen ja hyvin tarkoituksiin. Kun me muokkaamme tätä sääntelyä, perustaa, niin meidän pitäisi aina kysyä, että auttavatko nämä meidän toiminnat yrityksiä vai ei. On paljon sellaisia asioita, joihin me pyst- pyrimme vaikuttamaan. Haluan keskittyä kaikista tärkeimpiin asioihin. Euroopan tutkimusalue on erittäin hedelmällinen idea, vaikka tällaiset innovaatiojärjestelmät työskentelevätkin vielä erilaisilla teillä. Ja tämä, tämä vaikuttaa siihen, että tämä ala on hajaantunut. Markkinoiden hajaantumisessa pyrimme keskittymään seitsemänteen tutkimusohjelmaan. Ja marraskuussa julistettiin asiantuntijalausunto. Tässä neuvosto myös keskusteli asiasta. Minä haluan painottaa tätä aluetta ja uskon, että Eurooppa, Euroopan pitäisi pyrkiä vahvistamaan tutkimusta tiede tieden vuoksi, kuten ja tie, tie, tiede kilpailukyvyn vuoksi, tiede yhteiskunnan vuoksi, kansalaisyhteiskunnan vuoksi, niitä pitää edistää. Jos näet, katsotte tätä väliaikaraporttia, niin siitä näkyy suositukset. Ja haluaisin ihan nopeasti vielä sanoa, että me tarvitsemme yksityis, y, yksinkertaistamista. Meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta saimme näistä tarjouksista yksi, yksinkertaisempia ja minä kannatan enemmänkin innovaatiota kuin hallintoa. Myös tärkeä kohta näissä kymmenessä asiassa on se, että ne jäsenvaltiot, jotka ovat aliedustettuna, niitä pitäisi vahvistaa esimerkiksi e-, Itä- ja Keski-Euroopan maita, kun katsotaan erilaisia lukuja siitä, niiden osuus on paljon vähäisempi, kun otetaan huomioon niiden väestöosuus. Meillä on konferenssi 24. ja 25. helmikuuta näistä asioista. Korkean tason konferenssissa meillä on mahdollisuus keskustella näitä, näistä suosituksista ja tästä koko raportista seitsemän puiteohjelman puitteissa. Ja meillä on maaliskuussa kokous, jossa ehdotamme keskustelua ja todennäköisesti neuvoston päätelmät saadaan tästä asiasta. Mutta jos katsomme näitä kymmentä suositusta, niin siinä on jotakin suosituksia, jotka liittyvät tulevaisuuteen. Minä mainitsin vain kolme. Rahoituksen taso pitäisi pitää voimissaan. Tämä on keskustelu, jota käydään tulevaisuudessa. Mutta itsenäiset asiantuntijat ovat suositelleet tätä. Toinen pääasia, pääasiallinen kohta liittyy komission riski, vähä, riski tai vähän riskisempään kantaan. Haluaisin kiinnittää huomionne tähän epäviralliseen neuvostokokoukseen, joka haluaisimme jossa haluaisimme keskustella ensimmäisen kerran ministerien kesken siitä, miltä tulevaisuus näyttää ja mitä, miltä sen pitäisi näyttää se, että yritystoiminnasta tulee edullisempaa, tämä on erittäin tärkeää kasvun ja työpaikkojen luomisen kannalta. Minun kolmas periaatteeni on se, että tarvitetaan enemmän yhteisön politiikkaa. Meidän pitää yhdentää meidän yritystoimintaamme ja politiikkojamme. Huolimatta korkeasta koulutuksesta, niin Eurooppa on taka tai on myöhässä näiden rahoitusten kanssa innovatiivisuuden alalla. Meidän pitää parantaa sitä, että saamme paremmin tietoa jaettua. Minä haluaisin sanoa, mitä Angela Merkel sanoi. Me voimme ainoastaan säilyttää meidän vaurautemme Euroopassa, jos me kuulumme kaikista innovatiivisimpiin alueihin maailmassa. Toisaalta meillä on myös puutteita resursseissa, jotka vaikuttavat teollisuuden alan Tähän pitäisi myös puuttua Euroopan tasolla ja siksi olen sitä mieltä, että tämä raaka-ainealoite on erittäin tärkeä aihe. Se on meidän prioriteettimme. Kilpailukykyneuvoston päätelmät ja Unkarin, ne Unkarin puheenjohtajuuskaudella haluttaisiin ottaa esille. Eli eurooppalainen kumppanuus on erittäin tärkeä tavoite ja me odotamme sitä, että saamme näiden kumppanuusalan tehtävät käyntiin. Mitä tulee innovaatioihin ja teknologiaan, tämä on ollut, tätä on myös painotettu Euroopan innovaatiounionista ja Budapestin kokouksessa puhutaan innovaatiostrategiasta ja me seuraamme tämän edistystä läheisesti. Yhteiset toiminnat ovat erittäin tärkeitä tutkimuksen alalla ja meidän pitää löytää saada tämä Euroopan 2020 strategian Kuten mainitsin, raaka-aineet ovat prioriteettina puheenjohtajuuskaudella. Ja me olemme sitä mieltä, että on, meidän pitäisi parantaa Euroopan turvallisuutta näissä raaka-aineiden saannissa. Me odotamme komissiolta seurantaa tähän 2020 strategiaan toimintasuunnitelmaa. Tämä riippuu tietysti siitä, kuinka aikaa tälle on saatu. Hyvät naiset ja herrat, Eurooppa kohtaa valtavia haasteita tällä hetkellä. Ne vaativat paljon työtä meiltä kaikilta. Meillä voi olla vain sellainen tavoite, että pyrimme saamaan Euroopan vahvemmaksi, kuten Euro- äh, Unkarin puheenjohtajuuskausi pyrki tekemään. Meidän pitää saada kaikkien jäsenten tavoitteet esille. Margaret Thatcher sanoi erittäin kuuluisassa puheessaan tästä. Euroopan unioni kuuluu kaikille sen kansalaisille ja sen pitää heijastaa kaikkien sen kansalaisten tavoitteita. Olen vakuuttunut siitä, että kilpailukykyneuvosto ja Euroopan parlamentti pitäisi tehdä tärkeää yhteistyötä yhdessä ja sitten meillä on mahdollisuus päästä näistä esteistä. Jos me saamme aikaan erilaisia tavoitteita, joilla pyritään tekemään yrittäjyydestä edullisempaa, erityisesti PK-yrityksille. Tämä on tärkeää. Ja pyrimme edistämään kilpailukykyä. Me teemme meidän oman osuutemme Euroopan unionin elpymisessä kriisistä. Haluan kiittää meidän edeltäjimme Espanjaa ja Belgiaa heidän erinomaisesta työstämme, jotka he ovat te- ne ovat tehneet teidän kanssanne teollisuuden ja tutkimuksen alalla. Haluan jatkaa meidän työtämme samassa hengessä ja yhteistyössä teidän kanssanne näillä aloilla. Me teemme kaikkemme, jotta saamme uuden, ö, uudet ohjelmat käyntiin tanskalaisten kollegoidemme kanssa. Kiitos erittäin paljon ja on, olen erittäin iloinen siitä, että saan vastata teidän kysymyksiinne myöhemmin. Herzlichen Dank. Ich habe jetzt... Sydämelliset kiitokset. Täällä on ensimmäiset puheenvuoropyynnöt. Äh, käynnistetään kello, koska muuten ei onnistuta päättämään kokousta. Yksi minuutti äh, kysymyksiä varten, herra Gok, yksi minuutti vain. Puheenjohtaja, monet kiitokset tästä alustavasta puheesta. Heti aluksi haluaisin sanoa, että olen hyvin iloinen siitä, että Unkarin puheen, puheenjohtajakaudella nähdään myöskin puut ja metsä. Ja huolimatta rahoituskriisistä, talouskriisistä Unkari haluaa edetä. Uskoakseni me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että meidän täytyy luoda sisämarkkinat, poistaa esteet ja luoda mobiliteettia ja liikkuvuutta ja tukea innovaatiota ja tutkimusta. Mutta yhä edelleen on suuri kuilu uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä. Mitä Unkari voi tehdä, jotta suuret ja pienet ja vanhat ja uudet jäsenvaltiot ovat samalla tasalla edustettuna tutkimuksen ohjelmassa. Pytikhofer. No, tästä tulee vaikeata yhdessä minuutissa. Minä olen iloinen siitä, että te puhuitte innovaatiosta niin voimakkaasti, mutta minä en kuitenkaan ymmärtänyt, että mikä on innovaatio ja administraatio, että miten se kuulostaa vähän niin kuin juusto ja joulu. Öm, mutta jos ajatellaan innovaatiopolitiikkaa, niin annatte sen tavoitteeksi ja sitten vähemmän kustannuksia sanoitte yrityksille. Milton Friedmanin mukaan there is no such thing as a freelance, eli kuka sitten maksaa tämän vapaan lounaan, jota ei ole. Ja sitten puhuitte tutkimuksen seitsemännestä ohjelmasta. Ludwig Erhard sanoi että luottamus on hyvä, mutta kun valvonta ei ole ihan tarpeetonta. Kuinka paljon te sitten tähän trust-based approachin luotatte? Ja sitten puhuitte PK-yrityksistä hyvin lyyrisesti. Haluatte, että he eivät ole yksinäisiä, mutta sitten kun haluatte neuvoston päätelmin jotakin sitä saada, niin ette sanonut siitä mitään. No tämä ei ollut pelkästään nopeasti, vaan ylipäätänsä nopeasti. Rouva Kavalio. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Haluaisin onnitella ministeriä ja olen iloinen siitä, että tutkimuksen ja innovaation osalla haluatte yksinkertaistaa menettelyjä. Parlamentti on hiljan hyväksynyt mietinnön tutkimuksen ja innovaatio-ohjelmien yksinkertaistamisesta, ja me tuomme myös komissiota tältä osin. Ja tärkeää on nyt sitten täytäntöönpano. Komissio on aloittanut jo täytäntöönpanotoimet, mutta siellä on muutamia ongelmia samoin neuvostossa – ei niinkään kilpailukykyneuvostossa, vaan rahoitusministereiden konstellaatiossa, erityisesti liittyen äh, siedettävään virhe äh, riskiin. Eli meidän täytyy pohtia, miten me voimme yksinkertaistamista vielä viedä eteenpäin. Monet kiitokset, Rova Herzog. Arvoisa ministeri, te olette ensimmäinen, joka täällä on saanut taputuksia osakseen täällä meidän valiokunnassamme. Ja minä haluaisin onnitella teitä myöskin siitä, mitä te sanoitte. Haluaisin esittää yhden kysymyksen PK-yrityksistä. Minä tiedän, että tämä on Unkarin neuvost- puheenjohtajakaudella hyvin tärkeä prioriteetti me näemme, että yksi vaikeimmista ongelmista on velkaantuminen ja se, että ei saa rahoitusta ja sitten myöskin keskinäinen velkaantuminen. Haluaisin kuulla tästä asiasta enemmän ja sen lisäksi, mitä tulee innovaatiokykyyn, niin meidän täytyy innovaatioabsortiota parantaa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä kysymyksessä ovat digitaaliset kysymykset. Ja, ja jos ajatellaan sellaisia teknologioita, joilla ei ole paljon äm, tai, ä, tietotaitoa, niin tätä pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei tänä päivänä ole. Minä olen iloinen siitä, että 25-26. toukokuuta järjestetään PK-yritysten konferenssi, mutta en ymmärrä sitä, että joka vuosi aina kevään puheenjohtajakausilla on järjestetty viikko PK-yrityksiä varten. Nyt Puola järjestää tämän. Minusta tämä on vahinko. Ehkä voitte kertoa, mitä varten näin on. Herra ministeri, nyt on teidän vuoronne vastata, jos haluatte. I try anyway, yeah. um, on sensitive. uh, Magyarul válaszolnék. A, a, annak örülök valóban, hogy egyszerre kell... Sallin, että, että minä vastaan unkarin kielellä. Meidän pitäisi samaan aikaan nähdä sekä metsä että puut, ja se ei ole mikään yksinkertainen tehtävä, jos ajatellaan, kuinka paljon eri asioita minulla on pöydällä hoidettavana. Ja jos ajatellaan kilpailuneuvostoa, siihen kuuluu avaruuspolitiikka, teollisuuspolitiikka ja lukuisia muita aloja ja minä pyrin aina saamaan kokonaiskuvan, ei pelkästään, koko kuvan siis metsästä ei pelkästään yksittäisiä puita. Tämä kysymys liittyi väliraporttiin seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta ja tutkimuslaitokset Keski-Euroopassa todellakin heillä on vähemmän mahdollisuuksia osallistua näihin ohjelmiin. Minä tulen, tai täällä puhuttiin myöskin LSIstä, ja on tutkittu, että missä syitä syyt piilevät, on olemassa lukuisia syitä. 40 vuotta maailman sotien jälkeen ja suuri tarve parantaa tilannetta ja sitten se, se nämä maat, mitä ongelmia niissä on, niihin on luku, lukemattomia syitä. Ja muut ministerikollegat ovat tämän myöskin vahvistaneet. Tärkeimmät ongelmat ovat siinä, että ei ole tukea infrastruktuurille – sellaista tukea, mitä tutkijat tukisivat? Tämä on tärkeä kysymys. Siitä meidän pitäisi keskustella. Miten me voisimme tämän taustainfrastruktuurin rakentaa siten, että tutkijoiden työtä voitaisiin helpottaa. Meidän ei pitäisi unohtaa, että taito, ammattitaito on seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman ydin ja meidän täytyy myötävaikuttaa siihen, että tätä korkea ammattitaitoa saavutetaan. Ja jos ajatellaan Keski- ja Itä-Euroopan maita, niin meidän pitäisi saada siellä aikaan tukevaa infrastruktuuria. Jos tarkastellaan sitä, kuinka suuri osuus onnistuneilla tai menestyksekkäillä ehdotuksilla on, se on 15-20 prosenttiin. Kaikki ehdotukset eivät tietenkään voi olla erinomaisia. Ja jos ajatellaan, eh, että miten ehdotukset ovat voittaneet, niin niiden osuus on, mitkä ehdotukset ovat voittaneet, niin niiden osuus on sama. Itä-Euroopassa infrastruktuuri puuttuu, se on infrastruktuuri, jota usein tarvitaan. Ja nyt sitten muitakin. Innovaatio hallinnon sijaan, niin se kuvaa sitä tilannetta, mikä meillä on. Jos me tarkkaan tarkastelemme sitä, että kuinka paljon tutkijat ja tiedemiehet tarvitsevat erilaisten lomakkeiden täyttämiseen, niin he tarvitsevat siihen uskomattoman paljon aikaan. Ne, ajatellaan, että, he, että on aikaa ja sitten on kuitenkin, tästä jää hyvin vähän aikaa varsinaiseen tutkimukseen. Monissa tapauksissa tiedemiehet ähm, näkevät tämän valmisteluvaiheen, tämän suuren hallintotaakan. Kun he näkevät sen, niin he sanovat, että he eivät ryhdykään työhön ja se johtaa juuri siihen, mikä täällä mainittiin, että tässä tapauksessa tämä hallintokapasiteetti puuttuu, hallinnollinen kapasiteetti puuttuu Keski- ja Itä-Euroopan mailta. Olen täysin samaa mieltä tämän kanssa, siis lainausmerkeissä, että tässä tapauksessa ei ole vapaita lounaita, ilmaisia lounaita. Tämä on Freemanin lause koko lause kuuluu, että jos sellaisia on, niin ne maksavat ne tuplaten tai muuten näillä vapailla lounailla, ilmaisilla lounailla ei ole mitään arvoa. Eli kaikella on hintansa. Kaikki toiminnat liittyvät tiettyyn arvoon. Ihan itsestään selvää on se, mutta jos ajatellaan tutkimustoimintaa, erityistä, erityisesti näitä kilpailutuksia, niin meidän pitäisi vähentää hallinnollista taakkaa ja sitten pidetään kiinni innovaation ja tutkimuksen välisestä erosta. Kyllä, eh, kyllä rahoituksessa innovaatiolle ja tutkimukselle siinä on suuria eroja. Jos minä pystyisin tämän ihan yksinkertaisesti muotoilemaan, että jos tutkimusta tarkastellaan ihan talouden kannalta, eli kuinka paljon äh, äh, investoidaan siihen, että saataisiin aikaan uutta tietoa, äh, Eli innovaatio on muuta, eli me tarvitsemme uutta tietoa, jotta voisimme luoda jotakin. Kysymys on siitä, että miten me tämän piirin pystymme sulkemaan. Jos me innovaatiota haluamme, niin meidän täytyisi tämä piiri sulkea ja yksinkertaistaminen, niin minä ajattelen... Group, uh, of ministers. Ajattelen tässä ministereiden uh, työryhmää. Hehän tekevät työtä yksinkertaistamistoimien parissa ja tulemme piakkoin löytämään käytännön ratkaisuja siitä, kuinka kaikkea voidaan yksinkertaistaa. Uh, ministerit ovat noudattaneet juuri tätä lähestymistapaa ja uskon, että neuvosto voi käsitellä konkreettisia kysymyksiä, eli sitä, miten koko menettely, menettelyiden kirjoa voidaan yksinkertaistaa. Ja viimeinen kysymys unkariksi. Kérdése. úgy gondolom, hogy itt a... Kolmas kysymys liittyi yritysten väliseen velkaantumiseen. Ja minä luulen, että että ne edistysaskeleet, mitä kilpailuneuvosto tässä suhteessa tekee, niin minä uskon, että täytäntöönpano on ensisijaisen tärkeä. Jokaisessa jäsenvaltiossa pitää pyrkiä siihen, että täytäntöönpano toimii hyvin. Mitä tulee PK-yrityksiin, niin Unkarin puheenjohtajakaudella haluttaisiin PK-yritykset asettaa keskipisteeseen. Ja siihen myötä vaikuttaa myöskin se, että pitää vähentää hallinnollista taakkaa. Niin kuin jo sanoin, me pyrimme siihen. Mutta valitettavasti, jos ajatellaan näitä organisatorisia syitä, niin ei ole välttämätöntä Unkarin puheenjohtajakaudella järjestää tätä PK-yritysten konferenssia. Minä itse olen pahoillani, että tämä ei sopinut meidän esityslistamme. Herra ministeri, saanen kiittää teitä siitä, että saavuitte tänne ja kiitän myöskin siitä, että annoitte meille mielenkiintoista informaatiota. Ja saanen kiittää myöskin siitä, että teidän avullanne olemme onnistuneet mahdollisimman lyhyessä ajassa todella paljon keskustelemaan. Saimme hyvin täsmällisiä vastauksia. Kiitän siitä. Ja kuten sanottua, niin monia kollegoja, ainakin minua, eh, minun teki suuren vaikutuksen se, että puhuitte niin monia kieliä näin hienosti. Oikein hyvää yhteistyötä tulevan puolen vuoden aikana ja toivon, että tapaamme toisemme vielä useammin. Ja myöskin ne kollegat, jotka olivat Unkarissa viime vuonna, eh, tämän myöskin totesivat. Monet kiitokset ja kiitoksia teille paljon. darf damit die Sitzung Täten päätän kokouksen ja pyydän kaikkia kollegoja lähtemään hyvin nopeasti, koska meillä on nyt koordinaattoreiden kokous. Silloin olisi helpompi toimia. Every minute, perhaps you can go very quick outside and uh, then you... Other, uh, the question for our guests